Ja colleagues. Eh, Hyvät kollegat, aloitetaanpa iltapäivän kokous. Voinko pyytää kaikkia kollegoita istuutumaan? Aivan alkuun haluaisin toivottaa mitä lämpimimmin tervetulleeksi kaikki kansallisten parlamenttien edustajat. Mehän käymme, tulemme käymään keskustelua tänään iltapäivällä Euroopan talouden ohjausjaksosta. Tämä onkin erittäin tärkeä hetki. Keskustelu on mitä ajankohtaisin, koska Euroopan ja kansallisen tason koordinointi on mitä tärkeintä. Kuten tiedätte, niin nyt olemme eräänlaisessa käännekohdassa. Maakohtaiset suositukset, jotka neuvosto viime heinäkuussa hyväksyi, ovat nyt täytäntöönpanovaiheessa. Niitä tulisi kansallisesti toteuttaa ja meillä on myös uusi menettelytapa, joka suo vahvemman roolin Euroopan komissiolle. Samanaikaisesti valmistellaan jo seuraavaa ohjausjaksosykliä. Ja kasvu mittausta, joten nyt olemme tässä erittäin tärkeässä tien risteyksessä. Ja nyt tämä valiokunta on laatinut oma-aloite mietinnön talouden ohjauskaudesta vuonna 2015. Siitä keskustellaan ja esittelijä on edustaja Rosati, jolle annan piakkoin puheenvuoron. Eli tämän keskustelun tarkoitus, jota tänään, on, tänään käymme, keskustelun tarkoitus on saada palautetta ja keskustella asioista ennen kuin Euroopan parlamentti muodollisesti hyväksyy tämän mietinnön. On myös tärkeää, että voimme antaa palautetta Euroopan komissiolle vuoden 2015 syklistä – ennen kuin komissio esittää tämän seuraavan tai viimeisimmän vuotuisen kasvukertomuksensa. kun otetaan huomioon, kuinka monta kansallisen parlamentin edustajaa meillä on läsnä, niin me olemme päättäneet antaa kullekin puheenvuoron minuutiksi. No, tietenkin sikäli kun aikaa löytyy ja mahdollisuuksia löytyy, niin toki pyrimme ottamaan huomioon mahdollisimman monien edustajien puheenvuoropyynnöt, jopa useamman samasta jäsenvaltiosta. Meillä on täällä 23 kieltä käytössä ja meillä on tällainen puheenvuoron pyyntö lappunen. Eli jos Euroopan parlamentin jäsenet tai muut jäsenet haluavat käyttää puheenvuoron, niin täyttäkää tämä puhe, puheenvuoropyyntölapuke. Nyt antaisin puheenvuoron Rosaatille, jotta hän voi esitellä oman mietintöönsä 10 minuuttia korkeintaan. Uh, thank you very much, Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi ilmaisen tyytyväisyyteni siitä, että meillä on mahdollisuus tavata kansallisten parlamenttien edustajia ja keskustella tästä tärkeästä osasta ohjausjaksoa, joka on pääkeino koordinoida jäsenvaltioiden talouspolitiikkaa. Mietintö, johon viittasitte, sisältää joukon asiakirjoja, jotka komission ovat valmistaneet alkaen vuotuisesta kasvukatsauksesta viime vuoden joulukuulta, joka on asiakirja, joka luo pohjaa vastaiselle työlle maakohtaisen suositusten laatimiseksi. Vuotuisen kasvukatsauksen jälkeen komissio valmistelee kansalliset kertomukset ottaen huomioon kansalliset vakausohjelmat ja lähentymisohjelmat ja jäsenvaltioiden tarjoamien tietojen pohjalta komissiot esittelee suosituksensa neuvostolle liittyen maakohtaisiin suosituksiin. Ja tiedätte, että neuvosto teki suosituksen pohjalta maakohtaisesta suosituksesta tämän vuoden heinäkuussa. Mä sanoin, mietintämme on olennainen osa eurooppalaisen talouspolitiikan ohjausjakson sykliä, ja liittyy erityisesti äänestysmaakohtaisista suosituksista, niin kuin komissio on sen ne laatinut, jotka ovat mukana heinäkuun neuvoston päätöksessä. Maakohtaisten suositusten yleistavoite on tarjota jäsenvaltioille ohjausta, neuvoja, suosituksia – siitä, miten muokata kansallista talouspolitiikkaa tärkeimpien haasteiden kohtaamiseksi ja tärkeimpien strategisten prioriteettien toteuttamiseksi. Siksi suositusten pitäisi seurata vuotuisen kasvukatsauksen suosituksia. Tämä on asiakirja, joka aina saa tämän kiertokulun alkuun vuosittain. Maakohtaiset suositukset viittavat kahteen laajan alueeseen. Ensinnäkin finanssipoliittinen tilanne, jos täytyy seurata uudistetun kasvavakauspaketin sääntöjen mukaan ottaen niin kutsutut six-pack ja two-pack. Ja uudistukset tarvitaan kilpailukyvyn ja kasvun kannalta. Ja sekä 2020 strategian tavoitteet. Tänä vuonna komission maakohtaiset suositukset heijastavat parlamentin aikaisempia arvioita, aikaisempia vuosikertoja. Ja niitä on parannettu merkittävästi. mainitsin kaksi olennaisinta parannusta. Ensinnäkin ne on julkaistu paljon aikaisemmin tänä vuonna, kolme kuukautta aikaisemmin. Ja aikataulumuutoksen tavoitteena on antaa lisää aikaa jäsenvaltioille ja kansallisille parlamenteille keskustella maakohtaisten suositusten luonnoksista, arvioida niitä syvällisesti – ja tehdä päätöksiä, jotka helpottavat niiden toteuttamista. Toinen tärkeä muutos on, että maakohtaiset suositukset ovat paljon keskittyneempiä ydintavoitteisiin. Komissio on pyrkinyt pitkään prioriteettilistan laatimista ja se on keskittynyt strategisiin avainkysymyksiin. Parlamentti jakaa komission lähestymistavan erityisesti. Me jaamme komission maakohtaiset suositukset ne, ne useammassa näkökohdassa. Ensinnäkin jaamme tämän yleisarvion euroalueen ja EUn taloudellisesta tilanteesta. Me näemme taloudellisen elpymisen merkkejä, mutta olemme samaa mieltä, että tämän elpymisen pohja on vielä hauras. Eikä olla vielä palattu kestävälle kasvuuralle. Toinen hyvin tärkeä on maakohtaisia suosituksia, joiden kanssa olemme samaa mieltä on keskittynyt neljän pääprioriteettiin. Investointien vahvistaminen, kasvumyönteinen finanssipolitiikan vakauttaminen, rakenteelliset uudistukset ja työllisyyspolitiikka. Näillä alueilla suurinta osaa toimia tarvitaan. Olemme myös samaa mieltä komission kanssa, että tähän mennessä – jäsenvaltioiden toteutusaste suositusten suhteen ei ole kovin tyydyttävä. Voimme varmasti puhua erittäin huonosta täytäntöönpanoasteesta. neljätoista suosituksista komissio arvioi, että vain 12 prosenttia on toteutettu täysin ja sitten 10-15 prosenttia osittain toteutettu. Tässä on näitä ongelma. Kuulisin kansallisten parlamenttien kollegoita ilolla, tietääkseni miten voimme parantaa astetta. Haluamme myös komission mielipidettä, että rakenneuudistuksia tarvitaan. Kertomuksissamme mainitsemme erityisiä alueita, joissa näitä toimia pitäisi kiihdyttää sen kuuluvat työvoimamarkkinoiden rakenneuudistukset sisämarkkinoiden toiminnassa. Tuotteiden ja palveluiden vakaan liikkumisen esteiden poistaminen. Rakenneuudistuksia tarvitaan myöskin julkisen sektorin rahoituksessa mukaan lukien sosiaaliturvajärjestelmät ja kansalliset eläkejärjestelmät, mainitakseni tärkeimmät. Me tuomme myöskin suosituksia, jonka mukaan välisiä uudistuksia pitäisi toteuttaa äh, niissä maissa, joissa vielä ole korkeammalla tasolla päässyt. Suosittelemme myös aktiivisempaa fisk- budjettipolitiikkaa ja suosittelemme, että finanssipolitiikkaa käytetään suhdannekierron vastaisesti niitä tasoittamaan. Kaikissa maissa on riittävästi liikkumavaraa finanssipolitiikassa, jotka jatkavat merkittävästi alle 60 prosentin rajan. Joten finanssipolitiikkaa julkisen sektorin niin taas sitten kiinni kuromisessa eroavat maittain. En kaikkia suosituksia luettele. Kaksi mä mainitsen. Parempi rahoituksen saanti kaikille yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Ja tässä Euroopan strategisen investointirahastoon luominen on tavaksemme keino elvyttää yksityisen pääoman käyttöä investoinneissa – Ja sitten yritysten oikeudellinen ympäristö. Ja käännymme jäsenvaltioiden puoleen. Me haluamme, että tätä ympäristöä parannetaan byrokratian vähentämiseksi. Että luodaan olot, jotka tukevat yritysten perustamista ja työpaikkojen luomista. Tarjus 30 sekuntia sana puheenjohtaja ja maakohtaisten huono täytä, suositusten huono täytäntöönpano jäsenvaltiossa. Siinä me uskomme, että yksi syy on riittämätön kansallinen omistajuus suositusten suhteen. Eh, Ehdottaa sen keskustelua tästä. Odotan hedelmällistä keskustelua. Kiitos. Kym, täysi kymppi. Loistavaa. Selitin jo kansallisten parlamenttien ystävillemme, että meillä on nyt uusi sääntö, jonka myötä me olemme muuten kyllä kasvun ja jouston puolesta, mutta emme puheajan suhteen ole joustavia. Meillä on automaattinen mekanismi, jonka myötä sammutamme mikrofonin, jos joku puhuu liian pitkään. Ja olen pahoillani, jos minun täytyy tätä sääntöä noudattaa. Ensimmäinen puhuja ja puheaikaa on siis kaikille viisi minuuttia maksimissaan. Ensimmäinen puhuja on Alfred Sant. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos äh, puheenjohtaja. Kasvuluvut euroalueella ovat hyvin heikot ja vaikka jotkut indikaattorit ovatkin viime aikoina olleet odotettua parempia, niin äh, elpyminen on edelleen hyvin heikkoa jäsenvaltioiden kautta tarvitaan äh, kasvua vahvistavia toimia. 2015 ohjelma, myös niin kutsutut maakohtaiset suositukset viime vuoden toukokuussa komission taholta julkaistiin ja nyt on tarkasteltu sitä, mitkä maakohtaiset suositukset on täytäntöönpantu. Usein todetaan, että niitä ei joko täytäntöönpanna lainkaan tai hyvin heikosti. Meille on kerrottu syyksi se, että kansalliset hallitukset ja parlamentit eivät ole sitoutuneet maakohtaisiin suosituksiin ja niiden toteuttamiseen. Toinen syy voisi olla se, että on epäselvää, ovatko nämä löydökset todella, pyrkivätkö ne parantamaan koko EUn taloutta vai kunkin jäsenvaltion nyt meidän on aika hyvin kriittisesti analysoida maakohtaisten suositusten vaikutusta, jotta niistä saataisiin nämä ähm, toimivampia ja hyväksyttyjä poliittisina ja talouden ähm, välineinä. Me tilanne ei ole tällaisenaan tyydyttävä. Ja kun ajatellaan näitä suositusluonnoksia, ne eivät aina ole välttämättä äh, luotettaviin lähteisiin äh, perustuvia. Esimerkiksi makohtaiset suositukset usein perustuvat hyvin yksinkertaistettuun käsitykseen eh, siitä, minkälainen vaikutus eh, toimilla on eh, kasvuun ja työpaikkoihin. Eli kun eri jäsenvaltiot uudistavat työmarkkinoita noitaan samanaikaisesti, niin ajatellaan, että toimet johtavat kysynnän kasvuun yli maarajojen. Näin ei kuitenkaan ole. On aivan liikaa korostettu niin kutsuttuja työmarkkinauudistuksia, jotka kuitenkin ovat epäonnistuneet vaikuttamaan työllisyystasoihin eri jäsenvaltioissa. Tällä välin nämä työmarkkinarakenneuudistukset ovat johtaneet hyvin epävarmoihin työsuhteisiin kaikkialla Euroopassa. Eli tällaisia rakenneuudistuksia ei todellakaan tarvita, on keskityttävää piilomonopolien purkamiseen, hallitusten byrokratian keventämiseen, oikeusjärjestelmien uuden aikaistamiseen ja muihin todella toimiviin rakenneuudistuksiin. Ongelma on se, että talouserot ovat unionissa kasvaneet, kuitenkin lähentyminen on ollut päätavoitteena. Valitettavasti meillä ei vieläkään ole, ole välineitä etelän ja pohjoisen välisen kuilun kuromiseksi umpeen. Toimet kääntyvät itseään vastaan ja esimerkiksi maakohtaisten suositusten tasolla ja laajemmissakin puitteissa talouden eroja ei ole saatu kavennettua. Tarvittaisiin kansallista sitoutumista maakohtaisiin suosituksiin. Kiitos. Thank you very... Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Stanislav Otsok saa puheenvuoron. Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Kun olen tässä tarkastellut tätä mietintöä ja tarkastellut maakohtaisia suosituksia, niin tuleepa mieleen seuraava kysymys. Mikä on yksittäisissä jäsenvaltioissa tehtävän työn perusta? Katselen tässä Puolaa esimerkkinä ja Puolalle antoja suosituksia. Meillä on tietoa siitä, mitä on täytäntöön pantu, mitä ei ole täytäntöön pantu, kuinka paljon edistystä on saatu aikaan, jos ollenkaan. Ja heräpä kysymys että mikä on ö, maakohtaisesti vaikutus sillä, että toteutetaan tai ei toteuteta joitain tiettyjä ö, hankkeita tai prioriteetteja. Ovatko prioriteetit erilaisia kansallisesti vai voidaanko tietyt suositukset, joita puolella on annettu, selittää taloudellisen tilanteen kautta? Miten jäsenvaltiot siis tekevät näitä, ottavat vastaan näitä päätöksiä ja missä määrin hallitukset tai valtiot ovat, katsovat olevansa vastuussa suositusten täytäntöönpanosta. Kuitenkin vaikuttaa siltä, että poliittisesti nämä suositukset ovat sitovia, koska neuvosto on ne hyväksynyt. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Näyttää siltä, että uusi sääntö toimii paremmin kuin olin arvannutkaan. Nils Turvaus, olkaa hyvä. Where is, is he there? Onko hän paikalla? Tällä hetkellä Alden kollega ei näy, joten menemme eteenpäin. Ah, yeah, I have seen. Is you taking the floor now? Okei, okay, sitten here Marisa Matias, but uh, I... Ajattelin antaa Maria äh, Matiasille, mutta mä siis, te saatte puheenvuoron. Grazie Roberto. Um... Kiitoksia. Roberto, olen pahoillani Marisan puolesta, koska hän ei päässyt paikalle tänään. Kuten äh, arvaattekin varmaan, niin me suhtaudumme tähän äh, prosessiin aika kriittisesti. Me emme näe sitä lääkkeenä tähän tilanteeseen, niin uskon, että saattaa elpymis, elvyttämiseen. Ja pankitkin ovat koputtaneet nokkaansa tätä prosessia kohtaan. Meidän täytyy ensinnäkin kysyä, minkä vuoksi Euroopan tilanne on niin heikko se meidän mielestämme vastaus löytyy tiukkuuspolitiikasta ja jopa Troikka on ilmaissut näkemyksensä siitä, että tämä viimeisin Kreikan paketti on omiaan vahvistamaan vain, tai syventämään lamaa. Joten ne rakenneuudistukset, jotka normaalisti asettavat paineita palkoille ja hinnoille, niin ovat omiaan vain sahaman oksaa elpymisen alta. Meidän mielestämme tässä mietinnössä on myös paljon heikkouksia, tai, jotka liittyvät euroryhmän toimintaan. Deutsche Bundestagin oikeudellinen yksikkö on väittänyt, että euroryhmällä ei ehkä välttämättä edes ole oikeuksia tehdä niitä päätöksiä, joita se viime kuukausina on tehnyt. Siltä puuttuu avoimuutta ja demokraattista legitiimiyttä. Ja kun ajatellaan tätä makrotalouden epätasapainoa ja siihen sovellettavaa ähm, siihen sovellettavia toimia. Meillähän on viennin ylijäämää, kun taas äh, sellaisille maille, eh, kun ajatellaan sellaisia maita kuin Saksa, niin eh, niiden ei niitä ei velvoiteta tekemään mitään. Me tiedämme, että esimerkiksi eh, Espanjan ja Irlannin osalta vaje oli yksi avainsyistä. Nyt me emme nyt me olemme ymmärtäneet, että esimerkiksi lainojen heikko saatavuus ähm, on seurausta tiukkuuspolitiikasta. Ei ole investointeja, ei ole kasvua. Siksi tarvitsemme julkisia investointiohjelmia, jotka pönkittäisivät kasvua. Ja oikeastaan tämä talouden ohjauskausi, se vain toistaa samoja reseptejä, jotka eivät ole aiemminkaan toimineet. Yes. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron kansallisten parlamenttien edustajille. Ensimmäiseksi puheenvuoron saa Herbert Hirte Saksan Bundestagista. Minus, yes. I vielen Dank. Puheenjohtaja, kiitos. Kiitän tilaisuudesta sanoa tällä sanasen Euroopan talouden ohjausjakson liittyen. Haluaisin kertoa Saksan Eurooppa-valiokunnan ja hallitusenemmistön kannan siitä, että ohjaus, taloudellinen ohjausjakso on hyvä järjestelmä, koska se pyrkii vakauttamaan taloutta myös muissa maissa, ja tätä me, kannustamme. me kannustamme. Tämä kuitenkaan tarkoita sitä, että mekö tukisi investointiohjelmia, tuemme toki mielellämme, mutta mutta velkojen on oltava sopivassa suhteessa tarkoituksensa nähden, että kestäviin investointeihin velkaakin voi ottaa, muuta emme voi tukea. Toiseksi, ja tähän on jo viitattukin, olemme erittäin huolissamme siitä, että ohjausjaksoon liittyviä vaatimuksia voidaan valvoa vain puutteellisesti, Eurostatin tiedot ovat puutteelliset ähm, ja mm, taustatiedot ovat puutteelliset. Tähän on puututtava. Mitä äh, talouden äh, vakauttamiseen tulee, ja tästähän on, ovat monet jo puhuneet, niin yhtäältä äh, puhutaan velkojen leikkaamisesta, toisaalta euroero olisi väistämätön. Me katsomme, että euron, eurojäsenyys voi toki jatkuakin sitten, kun on äh, annettu äh, poliittisesti äh, hyviä vastauksia talouden vinoutumiin. Eli tässä tarkoitamme valtioiden maksukyvyttömyysmenettelyjä ja valtiovarainministeri Schäublehan on julkisuudessa tähän liittyviä ehdotuksia jo tehnyt. Eli katsomme, että nämä asiat kyllä voidaan Äh, toteuttaa rintarinnan. Mitä Saksaan tulee, olemme erittäin huolissamme siitä, että äh, Saksan kauppataseen ylijäämään on kohdistettu äh, kritiikkiä. Kysehän on sitä, että Saksan vientiteollisuus on hyvin menestyksekästä ja tähän kohdistuvaa kritiikkiin, kritiikkiä meidän on Saksassa hyvin vaikea niellä se, että tämä nähdään jotenkin kielteisenä asiana. Toki perust perustelut voidaan kuulla, mutta poliittisesti emme pidä kuitenkaan näitä huomioita mitenkään osuvina. Tässä edellinen puhuja totesi, että demokraattinen legitiimius euroalueella on puutteellista. Tämä, että tästä olisi Saksan liittopäivien kannanotto, näin ei ole. Kyseessä oli tieteellinen tutkimusyksikkö, eikä suinkaan liittopäivien enemmistö tai liittopäivien täysistunto, joka tällaista olisi todennut. Tämä ei ole Saksan liittopäivien kanta. Kiitos. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Saisinko nyt käyttää tilaisuuden hyväkseni ja esittää teille kysymyksen? Ei tämä ole nyt kritiikkiä, mutta MIP-prosessissa on tällä hetkellä kynnys, joka liittyy ylijäämään. Mikä, teidän mielestä, mikä on teidän näkemyksenne tästä asiasta? Yeah. Could you repeat the question once again? Voisitteko vielä toistaa kysymyksenne? Ei tämä oikeastaan ollut kysymys, vaan ö, asia, josta olin ihan samaa mieltä, mutta ö, Onko tämä vienti vaihtotaseen ylijäämä teidän mielestänne, tämä kynnys mielestänne oikeanlainen? Ja meillähän on sääntöjen mukaan tällä hetkellä siis 6 prosentin kynnys. Eli jos vaihtotaseen ylijäämä on sitä suurempi, niin silloin sitä pidetään maksatalouden epätasapainoisuutena. No tämähän minä mainitsinkin, että kyllä me toki ymmärrämme, että komission kokonaistaloudellinen kanta on meille, meillä kyllä tiedossa ja sanoisin, että tämä on ikään kuin tällainen psykologinen seikka, että meidän vientiteollisuuttamme kritisoidaan tietäen tietenkin, että Euroopan kannalta ehkä tämä kokonaistilanne voidaan nähdä kielteisenä, mutta vaikutus Saksassa ja tämä on kyllä meille suuri huolenaihe vaikutus Saksassa on poliittisesti hyvin negatiivinen, hyvin kielteinen, koska tämä nähdään äh, kritiikkinä, joka kohdistuu menestyksekkääseen järjestelmäämme, toimivaan järjestelmäämme. Thank you. Uh, next. Kiitos. Seuraavaksi Marko Valli. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä käytän puheenvuoron varjoesittelijän ominaisuudessa. Puhun heti tästä Saksan ylijäämästä, koska se on erittäin tärkeä teema. Ja aiemmissa mietinnöissä, muun muassa Beresin mietinnössä ja aiemmissa kansallisissa suosituksissakin viime vuosina on viitattu juuri tähän. Meillähän on sääntö, jota tulisi soveltaa Kuitenkin kun enemmistö ei yllättäen pidä säännöstä niin niitä ei enää noudatetakaan. Ja komissio ei sitten reagoi, koska tässä on tavallaan vaakalaudalla koko emu ja me emme kuitenkaan, ja, ja meillä on nyt ollut kaikenlaisia skandaaleja, kuten vaikka tämä Luxemburgin, Luxemburgin ähm, LuxLeaks-skandaali ja niin edespäin. Ja nyt on käynyt sillä tavalla, että Eurooppa kärsii siitä, että äh, säännöt eivät ole riittävän tiukkoja. Ja kuitenkin äh, Merkel, Merkel on itse, äh, Juncker keskiviikkona sanoi, että, että ilman äh, talous- ja rahaliittoa äh, ja sen syvenemistä on vaikea kuvitella ylipäänsä koko Euroopan unionia ja euroa. Eli olisi hyvä, jos me pääsisimme nyt hiukan rauhallisempaan tilanteeseen. Viittaan vielä siihen, että komissio on mielestäni ikävällä tavalla jättänyt toimimatta Saksan liiallisen alijäämän tilanteessa. Mielestäni komissio on ollut hiukan liian hölläkätinen tiettyjen jäsenvaltioiden suhteen. Politiikka ei ole myöskään onnistunut välttämättä pitämään inflaatiota kurissa riittävän hyvin. Jos ajatellaan palveluiden vapauttamista, niin me tarvitsemme sosiaalisesti kestävämpiä ratkaisuja, koska meidän täytyy ylläpitää myös eurooppalaista hyvinvointimallia. Tällä hetkellä monet Euroopan kansalaiset ovat, elävät suhteellisessa köyhyydessä, mikä on erittäin vakava tilanne. Tämä saattaa johtaa jopa äh, jonkinlaisiin, jonkinlaisten ääriliikkeiden äh, entistä hanakampaan nousuun. On erittäin tärkeää kuitenkin, että voimme käydä äh, dialogia teidän kanssanne, jotta voimme ymmärtää paremmin, miltä talous- ja rahaliitto tulee jatkossa näyttämään. On erittäin tärkeää, että kaikkien näiden paradoksien jälkeen saamme aikaan unionin, joka on tasapuolisempi, joka ottaa huomioon eri alueet. Ja on selvää, että jos e- Euroopan unioni ei onnistu kasvamaan, niin äänestäjät tekevät päätöksen uurnilla. Pel. Kiitoksia. Seuraavaksi Parakapel. Kiitos puheenjohtaja esittelijältä juuri kuulimmekin, että vuonna 2014 vain 12 prosenttia makohtaisista suosituksista jäsenvaltioissa täysimääräisesti täytäntöön pantiin 14 prosenttia osittain, eli kyllä tässä on alle neljänneksen täytäntöönpano osuus ei ole kovinkaan paljon ja esittelijä tässä nyt suosituksenaan mietintöluonnoksessaan antaa mielestäni hyvän ehdotuksen sen suhteen, miten tätä saataisiin nostettua tätä osuutta. Ratkaisu voisi löytyä sieltä, että kansallisten parlamenttien roolia vahvistettaisiin kansallisten uudistussuunnitelmien valmisteluvaiheessa. Tähän muutkin puhujat ovat jo viitanneet, että näin jäsenvaltiot sitoutuisivat tähän toimintaan entistä paremmin. Niillä olisi tässä siis omaa vastuuta ja sitoutumista. Ja tämä voisi olla kyllä hyväksi makohtaisille suosituksille, mutta naivihan tässä ei silti saa olla, kun ajatellaan jäsenvaltioita. Ei kyse ole usein niinkään sitä, että eivät ne halua toteuttaa näitä uudistuksia, vaan usein on poliittisia taustatekijöitä, esimerkiksi lähestyvät vaalit tai vaikeus enemmistön kautta uudistuksia toteuttaa. Tässä on erilaisia esteitä Euroopan keskuspankki, Euroopan parlamentti ovat kaikki sitä mieltä, että tarvitaan kasvua ja työllisyyttä ja kilpailukyvyn vahvistamista. Tätä varten tarvitaan välttämättä rakenneuudistuksia ja mitä makohtaisiin suosituksiin tulee, niin talouden vakauttaminen ja eh, tarvitaan hyvää finanssipolitiikkaa ja eh, talouspolitiikkaa six-pack ja two-pack. Jos Eurooppa onnistuu toteuttamaan tämän kaiken, sen kilpailukyky aivan varmasti vahvistuu. Ja se, mitä esittelijä sanoi, on hyvin tärkeää erityisesti niille jäsenvaltioille, Eh, kuin, eh, tai kaikille jäsenvaltioille, että makohtaiset suositukset eh, julkaistaan aikaisemmassa vaiheessa niin, että ne voidaan ottaa paremmin talousarviota valmistellessa huomioon. Ja uskon, että näin voimme ottaa merkittäviä askeleita eteenpäin, jotta myös täytäntöönpano astetta saadaan nämä maakohtaisten suositusten osalta parannettua eri jäsenvaltioissa. Ja näin toivottavasti jäsenvaltiot sitoutuvat tähän työhön ja kansallisiin toimintasuunnitelmiin entistä paremmin. Kiitos. Thank you. Now. Kiitos. Takaisin kansallisiin parlamenttiin teihin. Katri Kulmini, jos onnistuin ääntämään nimenne oikein Suomen eduskunnasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Mm, komission linjaukset tälle vuodelle koordinoidusta tuesta investoinneille, entistä vahvemmasta sitoutumista rakenneuudistukseen ja vastuullisesta finanssipolitiikasta ovat kyllä Suomessa myös uuden huhtikuussa vaaleissa valitun hallituksen kärkiasioita. Suomella on ollut ongelmia. Komissio on huomauttanut muun muassa liiallisesta alijäämästä ja kasvu- ja vakaussopimuksen tavoitteiden budjettialijäämästä sekä julkisen velan osalta. Niinpä näihin on tartuttu ja ne ohjaavat seuraavat neljä vuotta parlamenttimme toimintaa. Ennen kaikkea sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistus on meille välttämätön. Toki Joudumme tekemään myös ikäviä asioita. Suoria menoleikkauksiakin tulee varsin paljon, noin neljä miljardia, ja ymmärtämättä sen, että se on varsin paljon pienen maan budjetissa neljälle vuodelle pitkällä tähtäimellä vuoteen 2021. Toivottavasti velkaantumisemme taittuu ja saamme vuoteen 30 mennessä 10 miljardia pienemmät menot kuin nyt. Tähän liittyy tietenkin myös se asia, mitä täälläkin on tullut jo esiin, kuntien velvoitteiden asteiden vähentäminen, byrokratian vähentäminen, mutta ei pelkillä leikkauksilla onnistuta ei Suomessa eikä Euroopassakaan, vaan täytyy olla myös uusia investointeja ja uusia kärkihankkeita, joiden täytyy liittyä työllisyyteen ja digitalisaatioon, biotalouteen, infrastruktuuriin. Ja näihin myös Suomessa on tehty merkittäviä panostuksia. No mitä tulee sitten vielä näihin komission suosituksiin, niin erittäin ajankohtainen aihe meille toki on se, että tälläkin hetkellä eduskunnassa on käsiteltävänä esimerkiksi eläkeuudistus ja merkittäviä työmarkkinakysymyksiä on myös tulossa. Tilanne on tietenkin hyvin vakava koko Euroopalle ja etenkin kesäinen eurokriisi, mutta kyllä ainakin Pohjois-Euroopassa me olemme sitoutuneita siihen, että asiat täytyy hoitaa kuntoon ja olemme ottaneet myös komission esityksistä vaariin ja hallitusohjelmaan kirjanneet merkittäviä, merkittäviä asioita sen suhteen, että voisimme yhteisiä linjauksia toteuttaa, mutta totta kai ajat ovat erittäin haastavat. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia. On teillä enemmänkin puheaikaa, jos haluatte, koska viisi minuuttia annettiin. No, Paolo Guirieri on seuraava Italian senaatista. Yes, thank you very much. Paljon kiitoksia. ja sen näkemyksen, että joitakin myönteisiä muutoksia on tapahtunut sekä maakohtaisten suositusten että kertomisen suhteen ohjausjaksossa on otettu käyttöön, mutta tässä on vielä jotakin heikkouksia. Ja merkittäviä parannuksia voidaan saada aikaa menettelyyn. Ja haluaisin käyttää tätä yleisluontoista esimerkkiä, että suurissa suosituksista, jotka liittyvät euroalueeseen Eurooppaan kokonaisuudessaan. Niitä ei näy maakohtaisissa suosituksissa. Eli tarvitaan euroalueella kokonaisuudessaan systemaattisia politiikan muutoksia, että nämä järjestelmätason on muutokset eivät heijastu siinä, mitä vaaditaan yksittäistä jäsenmaalta. Mainitsen jo kaksi esimerkkiä. Ne on tullut esille aikaisemmissa puheenvuoroissa. Ensinnäkin merkittävä sopeutus euroalueen sisällä ylijäämä- ja alijäämämaiden kesken. Tämä ei ole mikään pikkujuttu. Tämä on ratkaiseva euroalueen kokonaiskysynnän kannalta, Euroopan kannalta. Ja jos näemme suosituksia, katselemme suosituksia, niissä on yleisluontoisia epämääräisiä maakohtaisia mainintoja erityisesti ylijäämämaille. Eikä sinne mitenkään painoteta symmetristä vastavuoroista sopeuttamista. Tämä ei ole merkityksetöntä hintakilpailukyvyn kannalta. Tämä on myös tärkeää että velan kestettävyyden kannalta. Jos me haluamme kestävään velkatilanteen, se mahdollisuus, että sopeutuminen tapahtuu niin, että inflaatioaste ei tipu liikaa ylijäämän maiden näkökulmasta – ja toinen kysymys on budjettipolitiik- fin- finanssipolitiikan asemaa, tasoa. Tämä on tärkeää EUn kannalta kokonaisuudessa. Mikä on optimaalinen budjettipolitiikkaan suuntautuminen asema? Mikä on riittävä? On epäselvää. Neutraalisuutta nyt mainitaan tänä vuonna sen askel eteenpäin. Neutraalisuus merkitsee että emme enää harjoita menneisyyden rajoittavaa finanssipolitiikkaa, mutta neutraalisuutta ei määritellä maakohtaisissa suosituksissa. Sekä symmetrisen sopeutumisen suhteen että finanssipolitiikan tason suhteen pitäisi luoda kytkös euroalueen politiikkatavoitteiden ja maakohtaisten suositusten välillä. Tämä on tärkeää, koska tämä on tärkeää kansantalouksille. Jos meillä on riittävää kysyntää ylläpitävää politiikkaa Euroopan tasolla kokonaisuudessaan, on tärkeää, että kansansalaitoisella täytetään kaikkia mahdollista varaa, Oma maani todennäköisesti tulee kasvamaan enemmän kuin on suunniteltu 1,7 prosenttia. Todennäköisesti pääsemme tänä vuonna 0,9 prosenttiin ja ensi vuonna 1,6 prosenttiin. Miksi? Koska ensimmäistä kertaa joustavuuden vuoksi meillä on ollut mahdollista harjoittaa neutraalia finanssipolitiikkaa, budjettipolitiikkaa. Tämä on tärkeää, koska me olemme tehneet paljon uudistuksia meidän investointisuunnitelmaan. Kykenemme hyödyntämään mahdollisuuksia. Yhtäältä investoinnit ja uudistukset osalta joustavuus. Tämä on hyvä tilanne. Tämä kytkös kansallisen ja euroalueen välillä on ratkaiseva asia. Voimme parantaa kytkösen parempi. Very much. Kiitoksia kovasti. Eduardo Caprita Portugalista on seuraava. Boa tarde. Nós, nós do Parlamento Português consideramos... Kiitoksia. Me Portugalin parlamentissa olemme sitä mieltä, että nämä mahdollisuudet vuoropuheluun kansallisten parlamentin ja Euroopan parlamentin välillä talouspolitiikan koordinoinnin alalla ovat erittäin tärkeä, ratkaiseva panos meille kaikille, jotta voimme kehittää yhteisiä strategioita ja syventää yhteisiä strategioita euroalueen jäsenvaltioiden välillä. Ja tätä kautta voimme mm, sitten sopia kasvu- ja kehitysstrategiasta Euroopan solidaarisuuden nimissä. Pidämme näitä keskusteluja erittäin erittäin tärkeinä. Meillä oli tilaisuus tavata mm, varapuheenjohtaja Dombrovskis, komissaari Moskovici ja Ekonissa ja muissa valiokunnissa olemme saaneet osallistua keskusteluihin. Tämä on hyvin tärkeää. Tämä keskustelu kansallisten parlamenttien sekä Euroopan parlamentin kollegojen välillä mielestäni on kuitenkin edelleen liian rajoitettua, liian rajallista. Sitä tulisi vahvistaa entisestään. Tarvitaan vähintäänkin kaksi vuosittaista tapaamista mielestäni jotta meillä on parin kolmen tunnin ajan mahdollisuus käydä keskustelua siitä, mikä tilanne oikeastaan on ympäri Eurooppaa. Tätä pidämme erittäin erittäin myönteisenä. Pidämme myönteisenä sitä, että, investoinnin, että Junckerin suunnitelmassa puhutaan nyt niin paljon investoinneista, samoin EKPn interventiot. Ja kun ajatellaan sitä tietä, joka jo on kuljettu joustavuuden lisäämiseksi, kun puhutaan äh, näiden äh, budjettikurisääntöjen joustavoittamisesta, niin kyllähän tässä pitkä tie on todella jo kuljettu. Uskomme, että näin varmasti voidaan päästä äh, erittäin kielteisestä sopeuttamisstrategioiden kierteestä. Mehän olemme Meillä on ollut mm, sopeuttamisohjelma kolmen vuoden ajan ja lama on pahempi kuin mitä olimme pelänneet ja työttömyys korkeammalla tasolla kuin mitä olimme edes kuvitelleet. Investoinnit ovat paljon sitten julkisia tai yksityisiä investoinnit, joita olimme jo suunnitelleet, mm, ovat hävinneet kuvasta Investointien taso on nyt yhtä alhainen kuin jäsenyyden alussa. Monet ihmiset lähtevät siirtolaisiksi, niin kuin lähtivät myös Portugalin liittyessä unioniin. Meille on äärimmäisen keskeistä ja tärkeää, että komission suositukset, mm, joita komissio siis kohdistaa eri jäsenvaltioille, sisältävät joustavuutta on käytettävä sitä, mitä käytettävissä on kasvun tukemiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Erityisesti nyt Portugalin tapauksessa tämä on sitäkin käsin kosketteltavampaa. Huhtikuussahan käynnistimme uuden rakenneuudistusohjelmamme. Kyseessä on ohjelma, joka vaikuttaa vuoteen 2019 asti. Ähm, se tuo muassaan uusia sääntöjä ja määräyksiä, mutta tällä välin hallitus on vaihtumassa ja tämä tietenkin aiheuttaa hankaluuksia, koska äh, sitten joudutaan ikään kuin käynnistämään keskustelut alusta. Eli Portugalin kaltaisissa maissa – tai vaikkapa Puolassa, joissa äh, äh, vaalit ovat äh, tulossa, niin aikataulussa tämä kyllä tulisi ottaa huomioon, kun valmistellaan talousarviohankkeita tuleville vuosille. Eli myös poliittiset olosuhteet, vaalit tulee ottaa huomioon tässä kokonaisuudessa. Eli mielestäni kansallinen aikataulu ja eurooppalainen aikataulu tulisi sovittaa yhteen entistä paremmin. Me emme pysty lokakuussa talousarvioesitystä tekemään, näin se vain on. Ja tämä on kyllä hyvin tärkeää. On tärkeää siis jatkaa keskusteluja, koska me luonnollisesti haluamme yhteistä Eurooppaa, jolla on yhteisiä visioita ja solidaarisuutta. Kiitoksia. Oh, interesting issue. How... Kiintoisa kysymys. Eli miten tämä nyt 15.10. mennessä voidaan ratkaista tämä ongelma? Takarajahan on lyöty lukkoon EUn lainsäädännössä ja tähän takarajaan liittyy myös tiettyjä menettelyllisiä rajoitteita. En tiedä, että teillä on tällainen ongelma maassanne. On kiintoisaa nähdä, mitä, mitä tapahtuu. Thank you for your question. Niin, kiitos kysymyksestä. Meillä on siis 4. lokakuuta vaalit, eikä ole mitenkään mahdollista, että 15. lokakuuta mennessä meillä olisi edes uutta hallitusta, saati sitten, että meillä olisi uutta talousarviota. Ja näin ollen, eikä tämä ole yksinomaan Portugalin ongelma tietenkään. Puolallahan on vaalit tässä myös tuloillaan lokakuun lopussa, eikä totta? kuitenkin aikaa on eurooppalaisten sääntöjen, ohjausjaksosääntöjen mukaisesti vain lokakuun puolen väliin saakka ja aikataulujen yhteensovittaminen on vaikeaa. Eli ehkä tätä kannattaakin kysyä komissiolta. Tämä onkin komission heiniä ehkä. Sitten Pierre Lequier Ranskan parlamentista. Puheenjohtaja, kiitos. Siksi tietysti sanoisin, että olen iloinen tästä kokouksesta. Ranskan kansallisuuskokous ja senaatti päätti pitää kokouksia Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Olen päättänyt työskennellä löydessä. On erittäin myönteistä, että meillä on tämä vuoropuhelu. Ja olen samaa mieltä esittelijän ehdotusten suhteen että on hyvä, että asia kerrotaan kolme kuukautta aikaisemmin. Vakavaan työn tekemiseksi kansallisissa parlamenteissa täytyy saada huomiot ja komission suositukset ajoissa. Muistuttaisin myöskin, että olen opposition jäsen. Ehkä se sitten näkyy ehdotuksissani, puheenvuorossani. kokemukseni mukaan. Voimme todeta, että valitettavasti ja yleisemminkin, kuten on todettu, Euroopassa noudatetaan vain 6 prosenttia suosituksista. Ranskan saastusten suhteen ei ole mitään aluetta, jossa on tapahtunut merkistyttävää edistymistä taulun muot- taulukon muotoilujen mukaan. Että on välttämätöntä, että suositukset otetaan sen paremmin huomioon. Olette oikeassa. Tämä taitaa olla kertomuksen kohta 16 että kaikki on ensiksi kiinni kansallisista parlamenteista. Mutta ottaisin oman parlamenttimme esimerkiksi, jos ohjausjakso Eli kaikki tiedot budjetista ja uudistuksista, niistä ei meillä äänestetä. Se on äänestettävä, mutta näin se nyt vaan on. Luultavasti, koska enemmistö pelkäsi, että ne, ne kaatuisivat. Me teemme tärkeää työtä, mutta ohjausjaksosta emme ole voineet äänestää ja ilmaista vastalauseitamme. Painottaisin, että tässä on iso keskustelu käytäväksi. Esimerkiksi velkajärjestelmän uudistaminen, työoikeuden uudistaminen. Se on kahdenlaista reaktiota. Yhtäältä ne, jotka ajattelevat, että peli täytyy pelata. Ne täytyy toteuttaa. Ja sitten on ne, jotka sanovat, että mikäs tämä Euroopan komissio nyt tekee, se sotkeentuu kansallisiin asioihin. Ja kun näin ajatellaan, ei Euroopassa edetä. Minä haluaisin paljon hedelmällisempää vuoropuhelua. Me tehtäisiin päätöksiä. Ja saman, su, saman suuntaisuutta esittyisi komission ja kansallisten hallitusten kannoissa. ja kilpailukyvyn suhteen. Minusta on vähän omituista, että on tämä kritiikki ainoastaan kilpailukykyisempien maita kohtaan. Kun kuuntelin tämän Saksan kritikointia, tarvitaan paljon enemmän, enemmän kilpailukykyä ja veropolitiikkaa, niin sosiaalilainsäädännön lähentymistä – tarvitaan yhteistä teollisuuspolitiikkaa. Me olemme sitä mieltä, että tällaiseen tulokseen täytyy päästä, mutta käytännön toimissa se, miten komission suositukseen yhtäältä seurata ja toisekseen tapa, jolla jäsenvaltiot käsittelevät aiheita kanssa parlamenteissa. Aiheuttaa huolta sen suhteen, miten me voimme yhdessä parata kilpailukykyä lähentämällä sosiaalisia ehtoja riittävästi. very much. Kiitoksia kovasti. Nyt syrmätään Euroopan parlamentin edustajiin. Stolohjan, olkaa hyvä EPP-ryhmästä. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyllähän me huomaamme, että ohjauskaudesta on tulossa tehokkaampi, entistä tehokkaampi väline, sillä voidaan koordinoida jäsenvaltioiden talous- ja fiskaalipolitiikkoja. Mutta Kiinnittäisin teidän huomionne erääseen heikkoon kohtaan tässä ohjausjaksossa. Nimittäin kevät puolella kansallisten hallitusten täytyy lähettää komissiolle kansalliset uudistusohjelmat ja myös konvergenssi- tai vakausohjelmansa. Tämän jälkeen, kuten tiedätte, tämän vaiheen jälkeen tulevat suositukset neuvostolta. Ongelma on se, että selvityksen mukaan kansalliset hallitukset eivät välttämättä kuule kansallisia parlamentteja näistä ohjelmista, uudistus- tai vakausohjelmista. Ja tämä on demokratiaan liittyvä ongelma. Se on vastuullisuusongelma. Ja mitä näissä maissa sitten tapahtuu? Kansalliset parlamentit ovat alkaneet tiedostaa näitä ongelmia, jotka liittyvät juuri uudistuksiin tai konvergenssi- tai vakausohjelmiin ja suosituksiin, joita neuvosto on tehnyt. Parlamentit tiedostavat, että on ongelma koska saavat kuulla näistä asioista vasta syksyllä, siinä vaiheessa, kun kansalliset hallitukset, valtiot esittävät ähm, budjetin kansallisille parlamenteille. Ja budjettiluonnos vaiheessa on aika vähän pelivaraa muuttaa mitään. Joten minä olen sitä mieltä, että jotta voisimme vahvistaa demokratiaa ja tilivelvollisuutta, siis hallitusten tilivelvollisuutta ja vastuuta parlamenttien suuntaan, niin on tärkeää, että kansallisetkin parlamentit voivat olla mukana tässä ohjauskaudessa heti alusta saakka, heti keväästä alkaen, kun ohjelmia valmistellaan hallituksessa. Kiitos. Kiitoksia. Maria Jau Rodriguez on seuraava SJD-ryhmästä. Täytyy sanoa, että olen täysin samaa mieltä tuota äskeisestä huomiosta. On todella tärkeää, että kansallisten parlamenttien jäsenet ovat täysimääräisesti mukana tässä prosessissa huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa kuin tähän asti. Kun nyt puhutaan maakohtaisista suosituksista ja näiden pohjalta hallitukset käynnistävät uudistushankkeensa mm, sitten. Nyt äh, kantani Euroopan parlamentin jäsenenä. Omakohtaiset äh, suositukset pyrkivät äh, vähentämään epätasapainoa ja luonnollisesti tämä vaatii kansallisia ponnisteluja ähm, uudistusten ja investointien muodossa. Mutta voimme myös nähdä, ja viime vuodethan ovat tämän tehneet hyvin selväksi, että jos haluaa vähentää epä tasapainoa, niin sitten täytyy vahvistaa eurooppalaisia puitteita, erityisesti euroalueella. Siksipä uskonkin, että meidän tulisi myös kehittää vuoropuhelua Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajien välillä – pohjautuen tähän viiden puheenjohtajan kertomukseen, joka juuri tekee ehdotuksia siitä, miten meidän tulisi uudistaa emua, miten tasapainottaa sitä uudelleen. Jos nyt otetaan investoinnit esimerkiksi, niin kyllä, nyt meillä on investointisuunnitelma, joka on yksi avainprioriteettejamme mutta voidaanko todeta, että kaikilla jäsenvaltioilla on vastaavanlaiset mahdollisuudet toteuttaa investointeja? Ei suinkaan. Tästä ollaan vielä kaukana. Näin ollen meidän tulee antaa emulle välineet joita vielä ei ole kaikilla euroalueen jäsenillä niin, että ne voivat toteuttaa investointeja samalla tasolla. No nyt meillä on Euroopan investointisuunnitelma, hyvä niin, mutta ennemmin tai myöhemmin juuri koska haluamme yhteistä finanssipoliittista kuria ja ymmärrämme kansallisten budjettien asettamat rajoitukset, niin meidän täytyy luoda euroalueelle omaa finanssipoliittista kapasiteettia. Toinen juttu on sitten kysynnän tukeminen politiikan eri toimien kautta. Ja näin tarvitaan järjestäytynyttä keskustelua euroalueen finanssipoliittisesta tilanteesta. Jälleen kerran tulee syventää vuoropuhelua kansallisten parlamenttien edustajien sekä Euroopan parlamentin edustajien välillä. Ja lopuksi meidän tulisi myös välttää Mm, pohjakosketuksen vaara, mitä tulee sosiaalisiin standardeihin. Nyt luonnollisesti pyrimme vahvistamaan kilpailukykyä, tämä on meidän kaikkien edun mukaista, mutta samalla tulisi varmistaa se, että Euroopan kilpailukyky perustuu energiamuutokseen, digitaaliseen vallankumoukseen, eikä siihen, että että sosiaalisia standardeja heikennetään. Jälleen meidän tulee parantaa koordinointia Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Miten voidaan varmistaa se, että yhteiset ponnistelumme kilpailukyvyn vahvistamiseksi eivät samalla heikennä sosiaalistandardejamme? Näin katsonkin, että seuraavissa tapaamisissa ja vuoropuheluissa meidän äh, tulee löytää mm, asioita, jotka ovat yhteisen äh, intressimme mukaisia emun äh, pikaisen parantamisen osalta. Kiitos. Klaus. Kiitoksia. Nyt Klaus Parfet saa puheenvuoron Bundestagista Saksasta. Vielen Kiitos puheenjohtaja. Saksan liittotasavallassa meillä on laaja konsensus siitä, että talouden koordinaatiota tarvitaan, talouspolitiikan koordinaatiota tarvitaan, mutta aika äh, äh, kun näitä äh, tuloksia tarkastelee, niin enpä oikein tiedä, onko tässä päästy puusta pitkään. Kasvu edelleen yskähtelee ja taloudelliset ja sosiaaliset äh, epätasapainot jäsenvaltioiden välillä, niiden alueiden välillä ja eri sosiaaliluokkien välillä kasvavat. Näin ollen katsonkin ja otan nyt esimerkin omasta maastani Saksasta, niin esittäisin kysymyksiä liittyen maakohtaisiin suosituksiin. Jos olisimme seuranneet vuonna 2008 maakohtaisia suosituksia, niin varmasti kriisistä ei olisi päästy niin nopeasti kuin on päästy. Me teimme ihan päinvastoin, me vakautimme työmarkkinamme, me emme vapauttaneet niitä, me vahvistimme työmarkkinaosapuolia ja näin saimme kysynnän kasvamaan kahdella prosentilla BKTstä ja me emme joustavoittaneet työmarkkinoita Ähm, nyt tehtävien ehdotusten mukaisten tai linjojen mukaisesti. Saksassa, äh, kun käydään nyt tätä ylijäämäkeskustelua tai keskustelua meidän vaihtotasoimme ylijäämästä, niin toteaisin, että tämä sama filosofia, liberaali filosofia, sitä sovelletaan yhtä lailla Saksaan kuin äh, mm, taloudellisesti heikossa asemassa oleviin maihin. Ja kyllä minua kovasti ihmetyttää ja yllättää, että Saksaa nyt syytellään eh, siitä, että velkajarrua ei ole painettu, että palvelusektori ei kuulemma ole kyllin kilpailukykyinen ja että Saksalta vielä eh, vaaditaan eh, korkeampaa verotusta kulutukselle. Jos tekisimme tämän kaiken ylijäämämme kasvaisi entisestään eikä suinkaan kutistuisi. Me odotamme itse asiassa kehuja siitä, että olemme ottaneet käyttöön ja nostaneet äh, minimipalkkaa, että olemme vahvistaneet äh, ammattiyhdistysliikettä työehtosopimusneuvotteluissa ja että investoinnit ja muun muassa eläkejärjestelmämme ovat vahvistuneet. Me emme ollenkaan halua heikentää toimintakykyämme. Me haluamme parantaa tasapainoamme entisestään niin, että tuonti vahvistuu ja sisä, Saksan sisäiset markkinat vahvistuvat. Tässä mielestäni suositukset menevät ihan vastakkaiseen suuntaan ja näinkin, että tässä on pikemminkin kyse ideologisesta mielipideerosta kuin vain maakohtaisista suosituksista. No tietenkin tähän liittyy myös sisäpoliittinen keskustelu siitä, että nämä suositukset ja Euroopan talouspolitiikka tulee saada uusille urille, jos halutaan investointeja. Jos Eurooppaan halutaan investointeja, niin epätasapaino ja sosiaalinen vinoutuma eivät saa kasvaa entisestään, ei, vaan valtioiden toimintakykyä tulisi entisestään vahvistaa kun tilanne maailmantaloudessa on nyt äh, näin epävarma, niin eurooppalaista ähm, taloutta, enkä tarkoita nyt sisämarkkinoita, tulisi vahvistaa. Siis sisäistä kysyntää Euroopassa tulisi vahvistaa sen sijaan, että panostetaan vain viennin kasvattamiseen. Kolmanneksi, kun luetaan näitä maakohtaisia suosituksia, niin äh, työn verotusta tulisi vähentää mutta ei tämä saisi siirtyä kuluttajien verotuksen vahvistamiseen. Päinvastoin tulisi vihdoin viimein mm, verottaa entistä vahvemmin pääomia ja ottaa käyttöön transaktiovero. Täytyy puhua myös työntekijöistä, varmoista työpaikoista, ja työntekijöiden pätevyyden vahvistamisesta. Ja mitä maahanmuuttoon tulee, meidän täytyy ymmärtää se, että tämän tilanteen vuoksi nyt tilanne työmarkkinoillamme ja sosiaalijärjestelmissämme vaatii lisää sääntelyä, koska maahanmuutto ja äm, sosiaalijärjestelmien ajautuminen yhä pahempaan kaaukseen eivät ollenkaan sovi Thank you very much. Kiitoksia kovasti tästä puheenvuorosta, joka oli mielestäni kovin kiintoisa ja hyödyllinen. Kristof Matsnete Itävallasta saa puheenvuoron. Yeah, thank. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Olen kollega Pattelille kiitollinen Äh, äh, olisin ehkä halunnut puhua alkaa Hirten jälkeen tämä väärinkäsitys siitä, että äh, kun kritisoidaan vaihtotaseen ylijäämää, kritisoitaisiin vientivetoista taloutta. Kyse ehkä on pikemminkin kritiikistä, joka kohdistuu siihen, että sisäisen, sisäinen kysyntä on liian alhaisella tasolla Äh, sisämarkkinoilla. Ja kun puhutaan äh, sisäisestä kysynnöstä, niin se voi aivan yhtä lailla vaarantaa, tai sen puute voi yhtä lailla vaarantaa talous- ja rahaliiton toimimisen. Eurooppa ei kansainvälisessäkään vertailussa toimi. Tähän astinen yhteinen talouspolitiikka ja finanssipolitiikka verrattuna maailman muihin talousalueisiin on huonoa. Ja siksipä pitääkin miettiä, että mitä parannuksia voitaisiin saada aikaan. Olen kiitollinen tästä EPn mietintöluonnoksesta. Pari seikkaa, jotka eivät ole kyllin kehittyneitä. Me valittelemme sitä, että on alijäämää, liiallisia alijäämiä. Ja sitten ihmetellään, miksi tietyt maat eivät pysty pitäytymään rajoissa. Samalla sitten tulopuolella Euroopassa ei onnistuttaa toimimaan maailmanlaajuisesti. Verrat, jos nyt tässä verrataan Yhdysvaltain yritysverotusta EUn yritysverotukseen tai Kiinan yritysverotusta EUn yritysverotukseen, niin sieltähän niitä vastauksia ei varmaan alkaa löytyä. Tässähän on valtavia valtavia eroja ja mitä LuxLeaksiin tulee verosopimuksiin, niin mm, me emme ole onnistuneet saamaan kylliksi tuloja julkiseen kassaan erilaisten puutteiden vuoksi. Mitä sitten tulee sääntelyyn ja vaikkapa tiettyjen esteiden poistamiseen vaikkapa ammatinharjoittamisen alalla. Meillähän on tiettyjä määräyksiä, jotka ovat syntyneet vuosisatojen, jopa vuosituhannen aikana. Ja kun sitten ajatellaan äh, syitä tälle, niin äh, syynsähän tähän tietenkin on ollut. Ja äh, kun ajatellaan nyt Saksaa, mutta myös muita maita, kuten omaa kotimaatani Itävaltaa, niin meillä on niin laadukasta tuotantoa, että se ei mitenkään voi olla kilpailukykyistä maailmanmarkkinoilla hintansa vuoksi, mutta myös laatu on äärimmäisen korkeaa. Ja kun ajatellaan käsityöläisammatteja, eh, pysty, tulevatko ne enää tässä edes selviytymään? Eh, sitten eh, kyllä saadaan hintaa laskemaan, kun laatu laskee. Ja monissa Euroopan maissa ihan tietoisesti vuosisatojen mittaan on kehitetty järjestelmiä, jotka perustuvat laatuun. Ilman laatua ei ole asiaa markkinoille ja meidän täytyisi kyllä todella Mm, puolustaa tätä järjestelmäämme. Äh, ja tietyissä jäsenvaltioissa mielestäni ihan oikeutetusti on tällaista passiivista vastarintaa, kun pyritään säilyttämään ammatillinen laatu, äh, joka halutaan myös tarjota nuorille, jotka oppivat näihin ammatteihin ja sitten tarjoavat äärimmäisen korkeaa laatua jatkossa. Ja kun ajatellaan sosiaalista markkinataloutta Saksan liittotasavallassa, niin Tietenkin myös eettiset standardit ovat ammatinharjoittamisen alalla hyvin korkeat. Ei kyse voi olla vain markkinataloudesta. Tähän tarvitaan tiettyjä sitovia määräyksiä ammatinharjoittamisen puitteissa. Itse olen veroneuvoja, tilintarkastaja ja kyllä se mm, vaan niin on, että että laatua vaaditaan meidänkin työssämme. Sitten monet amerikkalaiset konsernit tarjoavat samaa palvelua huomattavasti halvemmalla, mutta kyseenalaistan kyllä laadun. Tämän valiokunnan alivaliokunta, taksevaliokunta tekee nyt työtä verotuksen alalla ja minä pyydän teitä vetoan teihin, painostakaa, painostakaa. Me olemme 20 vuotta keskustelleet eh, paitsi sisämarkkinoista ja rahaliitosta, niin yhteisestä yritysverokannasta. Mm, me tarvitsemme tätä ja tarvitsemme eh, myös eh, sellaista verotusta, että jäsenvaltioissa tilanne olisi samalla kannalla kaikissa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. On totta, että parlamentti ja sen valiokunnat tekevät kovasti työtä myös verokysymysten parissa ja yhteistä yhtiöveropohjaa, siihen liittyviä toimiakin tukevat. Sehän on nyt ollut blokattuna neuvostossa aika pitkän aikaa. Nyt asia on otettu taas keskustelun alle ja me kyllä patistamme keskusteluja menemään eteenpäin. Sitten edustaja Paal Unkarista. Kiitos puheenjohtaja. Unkarin delegaation puolesta kiittäisi mahdollisuudesta kansallisella parlamentaarikoilla on mahdollisuus keskustella talouspolitiikasta, talouskriisistä. Viime vuosien kokemuksen pohjalta voimme sanoa, että ohjausjakso on merkittävästi parantunut ja, ja jäsenvaltiolla on merkittäviä mahdollisuuksia. Ja meidän täytyy lisätä kansallisten parlamenttien vastuullisuutta täytäntöönpanossa. Mitä tulee maakohtaisiin suosituksiin, meidän pitäisi keskittyä politiikkaan Meistä yleensä on, on tervetullutta, että ohjausjaksoa on virtaviivaistettu. Että maakohtaiset suositukset ovat fokusoidumpia, mutta pitäisi saada riittävästi tilaa kansallisille parlamenteille. Ja näitä johdanto-osan kohtia näissä suosituksissa täytyisi selkeyttää kirjallisten kommenttien jättäminen pitäisi sallia pitemmällä aikajaksolla. Ja se myös hyvä, että olisi kuulemisia. Unkarilla oli tervetullutta komission lausunto, jonka mukaan budjettivaje on alle 2,5 prosenttiin 2016. Olen myös samaa mieltä. että kansallisten uudistusohjelmien tavoitteena pitäisi olla keskittyneempiä, mutta täytyy pohtia uudelleen, miten ohjausjakson aikataulua voitaisiin muuttaa niin, että se todella tuottaisi tuloksia ja enemmän lisäarvoa. Johdanto ohjausjakson kysymykset ovat aina olleet Unkarin parlamentin valiokuntatyössä – esillä. Vuodesta 2012 lähtien olemme julkaisseet kertomuksia ja mietintöjä, ja hallituksella on lähentymisohjelma, jonka olemme lähettäneet. eri viranomaisille. Meillä on ollut myös kuulemisia maakohtaisista suosituksista. 2015 suositusten suhteen meillä oli kuuleminen toukokuussa Budapestissa Roa Beavskovan kanssa, joka asiasta vastuussa komissiossa. Kiitoksia huomiosta. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi Romanen edustaja Anna Birhal. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro tässä äärimmäisen tärkeässä keskustelussa ja nyt vaihdan romanian kielelle. Olen iloinen siitä, että järjestitte tämän kokouksen, jossa on tarkoitus analysoida Euroopan talouden ohjauskautta ja erityisesti maakohtaisia suosituksia. Se, että kansalliset parlamentit on kutsuttu tänne, osoittaa jälleen kerran, kuinka avoimia te olette ja kuinka avoimesti puheenjohtaja Juncker suhtautuu kansallisiin parlamentteihin. Hän todellakin haluaa avointa keskustelua kansallisten parlamenttien kanssa. Olemme myös iloisia komission uudesta lähestymistavasta ja asenteesta koko tämän ohjauskauden yksinkertaistamiseen. Meistä on kaiken kaikkiaan hyvä, että on vähemmän haasteita ja prioriteetteja ja että suositukset tehdään aiemmin kuin aiempina vuosina. Tällä tavalla voimme syvällisemmin analysoida suosituksia kansallisissa parlamenteissa. Esimerkiksi Romanian eurooppa valiokunta seuraa hyvin tarkkaan kaikkia niitä asiakirjoja, jotka liittyvät ohjauskauteen. Aloitamme vuotuisesta kasvukertomuksesta ja Romania-analyysistä ja maakohtaisista suosituksista. Me olemme ymmärtäneet, että nyt on tarve stimuloida stimuloida muun muassa kokonaistarjontaa. On erittäin tärkeää, että että myös investointeja tuetaan. Se, ne ovat tärkeitä rakenteellisten uudistusten ja veropoliittisen kurinalaisuuden rinnalla. Toivottavasti me voimme vetää puoleemme investointeja, sijoituksia, joita tulee Junckerin investointistrategian myötä. On hyvä, että meillä on nyt mahdollisuus osallistua tähän investointistrategiaan. Toivottavasti tämä johtaa siihen, että myös julkiset investoinnit lisääntyvät niin, että saadaan aikaan kasvua. Romeja uskoo, että maakohtaiset suositukset keskittyvät nimenomaan tärkeisiin painopisteisiin ja niihin uudistuksiin, jotka toivottavasti mahdollistavat sen, että voimme täyttää myös sosiaaliset tavoitteemme ja velvoitteemme. On tärkeää, että näitä tavoitteita ajetaan takaa niin, että saavutamme myös Eurooppa 2020 tavoitteet. On tärkeää, että saadaan aikaan taloudellista kasvua ja voidaan luoda uusia työpaikkoja. Haluaisin myös sanoa, että Romaniassa on keskusteltu kovasti uudesta fiskaalikoodeksista, joka mahdollistaa sen, että Euroopan parlamentti on voinut myös oman koodinsa hyväksyä. Me ymmärrämme, että meidän täytyy olla vastuullisia ja varovaisia kielikeskellä suuteen, jotta löydämme sopivan tasapainon kasvun ja verotuksen välillä – fiskaalipolitiikan välillä. Olemme myös kehittäneet keinoja, joiden avulla voimme todellakin höllentää, helpottaa ähm, veropolitiikkaa, jotta voimme saada äh, tavoittaa 1,5 prosentin vajeen vuoteen 2020, mennessä. Me tarvitsemme sellaisen ähm, tarvitsemme taloudellista kasvua, koska olemme tällä hetkellä ehkäpä hiukan kuopassa verrattuna Euroopan keskiarvoihin. Me tarvitsemme verohelpotuksia, koska vain sillä tavalla voimme päästä eteenpäin. Tämä uusi verolaki auttaa meitä tässä ja toivottavasti voimme tällä tavalla myös kirvoittaa kysyntää tähän uuteen verolakiin yhdistetään verotuksellinen ja rakenteellinen reformi, jotta voidaan virkistää BKTtä. Kaikki tapahtuu avoimella tavalla ja toki otamme kaikki ja olemme iloisia siihen, että myös Euroopan tasolla otetaan huomioon kansalliset parlamentit. Ja kun puntaroidaan plussia ja miinuksia, niin kyllä plussan puolelle jää se, että kaikki kiinnostuneet osapuolet otetaan mukaan keskusteluun. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Lötsille. Kiitokset. Nimeni on Gesine Lötz. Minä olen Saksan liittopäivien budjettivaliokunnan puheenjohtaja, Die Linke, ryhmän edustaja, kaksi muuta liittopäivien edustajaa tässä jo puhuivat. Molemmat kuuluvat hallituskoalitioon ja minä olen siis e- opposition edustaja. Saksan liittopäivillä budjettineuvottelut ovat juuri alkaneet 312 miljardia euroa kokonaissumma ja minä katson, että tätä summaa täytyy korottaa. Sanon tämän, koska haluan ilmaista sen, että Euroopan talouden ohjausjakson säännöt kin tulee sopeuttaa tämän hetken tilanteeseen. Sanon tämän nyt hyvin selvästi. Minä olen täysin vakaasti sitä mieltä, että Euroopan unionissa, sen kaikissa jäsenvaltioissa, meidän täytyy esittää itsellemme seuraava kysymys. Miten vastaamme pakolais, sotapakolais haasteeseen Saksaan, Ruotsiin, mutta tietenkin myös muihin Euroopan unionin jäsenvaltioihin tulee nyt tällä hetkellä sotapakolaisia. Ja tämä tietenkin tulee vaikuttamaan myös budjettipolitiikkaamme ja talouspolitiikkaamme ja rahoituspolitiikkaamme yhtäältä Euroopan unionin sisällä, mutta toisaalta myös jäsenvaltioiden on kysyttävä itseltään, minkälaisen panoksen voivat antaa auttaakseen ihmisiä jäämään kotimaihinsa, jotta heillä ei olisi syytä paeta. Euroopan unionin jäsenvaltioiden Saksan etunenässä tulee aivan ensimmäisenä askeleena lopettaa asevienti kriisialueille, sota-alueille. Hyvin tärkeä kysymys, investoinnit. Nyt mm, jos oikein olen tämän keskustelun ymmärtänyt, olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että meidän on investoitava. Nyt kysymys onkin siitä, miten tärkeät investoinnit ymmärretään, mikä on suuri investointi, mikä on pikemminkin maltillinen investointi. Kolka Batsel aivan oikein tässä jo muistutti siitä, että Saksassa vuonna 2008 eh, vastasimme kriisiin suhdanneohjelman eh, kautta ja viime viikolla liittopäivillä me ehdotin, että vastaisimme nyky eh, tilanteeseen ja haasteeseen integraatiosuhdanneohjelmalla, jotta tilanne ei kiristy ja kärjisty. Sitten seikka näissä suosituksissa on tämä velkakysymys. Saksan liittotasavallassa meillä on aika laaja konsensus siitä, että tarpeeton velanotto on pysäytettävää. Tietenkin on erilaisia kantoja siihen liittyen, miten velkaantumista voi välttää. Mutta liiallisen velkaantumisen välttäminen mielestäni perustuu ennen kaikkea tehokkaaseen verotusjärjestelmään, että verot, eh, verojen välttelyveron kierto, porsaan reijät eh, tehdään mahdottomiksi eh, niin, että valtion talous voi luottaa verotuloihinsa. Ja sitten tällainen pieni ajatusleikki liittyen mm, Demasin kantoihin sekä siihen, mitä Saksan liittopäivien tieteellinen tutkimuspalvelu oli todennut ja erityisesti euroalueen valtiovarainministerit ja se, onko heillä oikeus kokoontua vain pienessä piirissä, siis niin, että kaikki euroalueen valtiovarainministerit eivät osallistu. Tämä on varmasti kysymys, joka myös täällä Euroopan parlamentissa, erityisesti mm, euromaissa, vaatii keskustelua. Meillä on koko joukko muodollisia elimiä, mutta myös epämuodollisia, epävirallisia elimiä. Ja mielestäni tässä kyllä tarvittaisiin hiukan korjausliikettä. Lopuksi vielä näin puoliksi vitsinä kun liittopäivien tieteellinen tutkimusyksikkö erilaisia tutkimuksia julkaisee, jotka julkaistaan aika laajalti lehdistössä, niin tulee kyllä sellainen vaikutelma, että tämä yksikkö on vaikutusvaltaisempi kuin meidän hallintotuomioistuimemme, perustuslakituomioistuimemme. Kiitoksia kovasti. Nyt annan puheenvuoron Ranskan senaatin jäsenelle Confiel, olkaa hyvä. Si, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Kuten kollegani, joka puhui äsken parlamentin puolesta, minäkin kuulun opposition. Mä olen senaattori. Ja valitettavasti Ranska on yksi kahdesta euroalueen maasta, joka on viime vuosina lisännyt alijäämäänsä. Siinä missä muut euromaan alueet ovat nähneet, että julkiset menot ovat kasvaneet 1,2 prosenttia. Ranskassa kasvaa 2,5 prosenttia vuositasolla, eli tuplat. Valitettavasti hallituksen esittelemä kasvuuraa osana kasvoi vakauspakettia ei noudata neuvoston päätöksiä. Se liittyy osittain siihen, että Ranskan hallitus osaltaan ja komissio osaltaan lukevat asioita eri tässä on, ne eivät lähde sellaista olettamista. Kysymykseni on hyvin yksinkertainen. Mitä voimme tulevaisuudessa taata, että komissio ja jäsenvaltiot käyttävät yhteistä laskentaperustetta perustaa esimerkiksi rakenne alia, alijäämässä Ranskassa komissiolla on eroja, mitä me voimme taata että meillä on samat laskutavat ja samat tulokset. Useat kollegat ovat kysyneet, jo, miten osallistaa kansalliset parlamentit näiden ohjelmien käsittelyyn. Miten voisimme enemmän yläjuoksulla ja tarttua asioihin. Ja miten meillä voisi olla kahdenvälisiä keskusteluja eri parlamenttien ja komission välillä. Ja, eli valiokun, valiokuntien kesken. Aikataulun parantaminen ja se, että parlamentit kansallisella ottaisivat asian käsittelyyn varhaisemmassa vaiheessa eh, mahdollistaisi vakausopimuksen paremman odottamisen. Toivon, että kokous antaa siihen panoksensa. Ah, sorry. I will give the floor. Nyt annan puheenvuoron Maria, sillä hän on kreikkalainen edustajamme, jäsenemme viisi minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Mielestäni tämä kokous on äärimmäisen tärkeä. Tämä kokous, jossa voimme keskustella kansallisten parlamenttien kollegoiden kanssa, koska tällä tavalla voimme käydä vuoropuhelua ja vaihtaa mielipiteitä meitä yhteisesti kiinnostavista asioista. Sekä kansalliset parlamentit että Euroopan parlamentti ovat kansan ääni, edustavat kansalaisia. Meillä kansanedustajilla on enemmän yhteistä kuin vaikkapa pankeilla, vaikka nyt näyttää siltä, että ne täällä johtavat kaikkea. Meillä on enemmän kansalaisten kanssa yhteistä kuin Euroopan komissiolla. Me olemme myös omiamme silloin, kun halutaan valvoa niin kutsuttua Brysselin byrokratiaa. On erittäin tärkeää, että voimme tavata toinen toisiamme säännöllisesti, koska jos tällaista suoraa yhteyttä ei olisi, niin Miten me tietäisimme, keitä me olemme ja mistä me puhumme? Toiseksi, olen kuullut sanottavan, että kansalliset parlamentit tekevät yhteistyötä keskenään, ja se on erittäin hieno asia. Minä itse olen ollut vasta vuoden ajan parlamentti, parlamentaarikkona Kreikan parlamentissa, ja kun puhutaan subsidiariteetista, niin kyllä subsidiariteettisääntöjenkin mukaisesti Euroopan eri kansalliset parlamentit voivat tehdä, tehdä yhteistyötä ja heillä on jopa veto, veto-oikeus. Voivat käyttää niin kutsuttua oranssia korttia. Voivat esittää ve, veton ö, komission ehdotuksien suhteen, ehdotuksia vastaan. Ja sitten vielä yksi asia. Euroopan talouden ohjauskaudesta puheen ollen meidän tulisi jakaa tehtäviä ja vastuualueita, koska ohjauskaudessahan on kyse nimenomaan talouspolitiikasta, mutta siis talouspolitiikasta. Talouspolitiikka ja finanssipolitiikka ovat jäsenvaltioiden toimivaltoja, toimivaltoihin kuuluvia, kuuluvia asioita. Eli tässä on pitemminkin kyse koordinoinnista. Viimeinen sana on kuitenkin jäsenvaltiolla ja kansallisilla parlamentilla, vaikka kuinka koordinoitaisiin, erityisesti kun puhutaan kansallisista budjeteista. Ei voida puhua demokratiasta, jos kansalliset parlamentit eivät ole vastuussa omista budjete, omien maidensa budjeteista. Ja näissä puitteissa me voimme käyttää, kes, käydä keskustelua, ja olen tämän sanonut, äh, olen tämän sanonut aiemmissakin vastaavissa kokouksissa – ja tässä valiokunnassakin, koska usein näyttää siltä, että Euroopan komissio pyrkii ottamaan haltuunsa tiettyjä toimivaltoja tai vastuualueita, jotka oikeasti kuuluvat jäsenvaltioille. Tähdentäisin myös sitä, että ne maat, jo, jotka alistettiin niin kutsutuille muistiolle, niin niiden parlamentit ovat aika hankalassa jamassa puun ja kuoren välissä. Troikka on sanellut ää, tiettyjä ehtoja, ja jos parlamentit eivät noudata näitä ehtoja, niin rahantulo pysähtyy, ei tule lainaa. Eli tosiasiassa Troikka tuputtaa politiikkaansa suvereneille valtioille. Parlamentti sivuutetaan, ja euroryhmän päätöksissä tämä näkyy myös. Euroryhmä on ryhmä, riippumaton ryhmä, jota kukaan ei ole valinnut, mutta tekevät kuitenkin tärkeitä päätöksiä. Esimerkiksi Kreikassa euroryhmä on tehnyt päätöksiä. Troikka tuputti nämä päätökset meille ja tuolloin Kreikan parlamentti oli avuttamana. Minä olin Kreikan parlamentin jäsen ja meille tuotiin 300-400 sivun mittaisia säädöksiä ja sanottiin, että teidän täytyy äänestää nämä läpi. Muussa tapauksessa rahaa ei enää heru. Onko tämä mukaan jokin normaali parlamentin toimintatapa? Nyt heinäkuun päätöksen yhteydessä, kun Troikka taas tuputti meille yhden muistion, niin Meille lähetettiin 700 sivua lainsäädäntöä ja odotettiin, että parin päivän sisällä äänestettäisiin. Sinähän kukaan ehtinyt lukea näitä asiakirjoja, piti vain äänestää, hyväksyä. Toisin sanoen, Troika polkee demokratiaa. Sylvie Goulart. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia se, että saan puhua, se ottaa raskaus ja pannun. Ei tämä vitsi. Halusin vain, vain sanoa kansallisten parlamentin edustajille asian, josta Euroopan parlamentti on päättänyt tehdä valikunta-aloitteisen oma mietinnön, joka liittyy siihen, että ää, talouskriisin loputtua, tai ainakin toivottavasti jonnekin vuosien jälkeen, jolloin on ensin taisteltu vakauden puolesta missä vaiheessa voitaisiin miettiä parempaa globaalia rahoitusmarkkinoiden säätelyä, koska meidän täytyy toimia maailmanlaajuisesti, mutta tämä aiheuttaa kaikille demokratialle ongelmia, jotka ovat kansallisia luonteeltaan. Ja sitten meillä on tämä Baselin komitea ja rahoituspakkauslautakunta. Meillä on erilaisia vakuutuslaitoksia ja säätelijöitä ja niiden rooli on hyvin vaihteleva. Niiden vastuullisuus, tilivelvollisuus, seurattavuus, sääntöjen kunnioittaminen on aika epäselvää ja kehityskulut ovat osoittaneet, että näin se on. Haluaisin tietää, mitä kehityskulkuja täällä on. Onko täällä kansallisessa parlamentissa ihmisiä, joita tämä aihe kiinnostaa, kertoo hyvistä käytänteistä, miten voit olla paremmin edustuksi tällä teknispoliittisissa elimissä. Sanoin, että olin erittäin kiinnostunut keskustelemaan, vaihtamaan mielipiteitä kanssanne. Mutta sen lisäksi, että mietitään Euroopan edustusta globaaleissa elimissä, niin tämä on vähän kuureen vuoropuhelua tämä. Ei tässä nyt ole mitenkään kansallinen ja eurooppalainen legitimiteetti vastakkain pyritään vastaamaan yhdessä merkittävään haasteeseen, eli saavuttamaan takaisin kansalaisten luottamus poliittisen instituutioihin ja kykyyn toimia tehokkaasti. Jossakin maissa on parlamentteja, joita kunnioitetaan kovasti, jotka menevät aika hyvin pitkälle, mutta me voi muuttamaan parlamentin harteille jättää päätökset, kun aiheet ovat erittäin herkkiä. Kiitos, että tulitte tänne ja vielä kerran. Me olemme lukuisat täällä, joiden mielestä on hienoa keskustella kanssanne. Ros- Kiitoksia. Seuraavaksi Darius Rossati. Saa puheenvuoron. Paljon kiintoisia puheenvuoroja täällä on jo kuultukin. Kiitos puheenjohtaja. Kyllä todella mielenkiintoinen äh, keskustelu. Ja haluan äh, henkilökohtaisesti kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä ja keskusteluun osallistuneita. Voin vakuuttaa teille, että olen kirjannut ylös huomionne ja ne tullaan ottamaan todella huomioon tässä lopullisessa mietintöluonnoksessa. Niin tässä vaiheessa keräämme vielä ajatuksia, tarkistuksia ja valmistelemme lopullista asiakirjaa. En edes yritä mennä kaikkiin yksityiskohtiin tai vastata kaikkiin huomioihin, jotka olivat kyllä yhtä lailla tärkeitä tässä keskustelussa. Puhun lyhyesti, mutta ehkäpä voin kuitenkin viitata kolmeen tai neljään asiaan, jotka mahdollisesti tai jotka ovat nousseet keskustelussa erityisen vahvasti esiin ensinnäkin keskustelu siitä, mitä minä sanoisin tästä kansallisesta sitoutumisesta maakohtaisiin suosituksiin. Miksi niiden täytäntöönpano on niin alhaisella tasolla? Olen täällä kuullut erilaisia ehdotuksia tähän liittyen ja yksi johtopäätös on mielestäni ihan ilmeinen. Edelleen tarvitaan lisää yhteyksiä kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamentin ja komission välillä. Edelleen meidän täytyy työskennellä prosessien äh, virtaviivaistamisen puolesta ja sen puolesta, että prosessit tapahtuvat yhtäaikaisesti. Täällä puhuttiin, että tietyt prosessin vaiheet ovat päällekkäisiä ja että jäsenvaltioilla ei ehkä ole kylliksi aikaa valmistella tai reagoida komission ehdotuksiin. Ja tietenkin sitten myös kansalliset parlamentit eivät välttämättä saa hallitukseltaan aina tietoa siitä, missä mennään. Ja tämä on kyllä ehdottomasti heikkous mekanismin heikkous. Mm, tämän kuuden kuukauden puitteissa kansalliset parlamentit, hallitukset ja komissio ovat yhteyksissä, asiakirjoja valmistellaan ja välttämättä kylliksi aikaa ei ole ymmärtää näiden asiakirjojen sisältöä ja ottaa niitä täysin huomioon, kun maakohtaisia suosituksia valmistellaan. Tähän täytyy kyllä puuttua. Hyvin tärkeä päätelmä, jonka tästä keskustelustakin eh, otan evästykseksi. Entä sitten se, miten, ja nyt haluaisin viitata tässä tähän ylijäämä, se ylijäämä eh, keskustelun Saksassa Mm, täällä on kuultu mm, mm, molempia ääniä sitä, että ylijäämä on hyvä asia, osoittaa Saksan talouden vahvuuden ja toisaalta ääniä, jotka ovat todenneet, että näin suuri ylijäämä ei ole toivottava. Täytyy muistaa, että todellista symmetriaa ei kuitenkaan alijäämän ja ylijäämän välillä ole. Mitään laillista symmetriaa ei ole, koska nämä 6 prosentin ylijäämärajaa on vain suuntaa antava, kun taas alijäämän kolmen prosentin raja on laki. Se on laillinen raja. Eli tässä ei ole minkäännäköistä symmetriaa tai vertailukelpoisuutta. Toinen asia on se, että myöskään, myöskään taloudellista symmetriaa ei ole. Sellainen maa, joka kärsii alijäämästä, on huomattavasti suuremmassa vaarassa joutua epävakaaseen tilanteeseen jos äh, pääomavirta tyrehtyy, pääoma, joka rahoittaa tämän alijäämän, äh, tietenkin ylijäämämä on huomattavasti turvallisemmassa tilassa ja tilanteessa. Jos puhutaan äh, rahaliitosta, jossa maat ovat huomattavasti tiiviimmin yhteydessä toisiinsa ja jossa rajat ylittäviä vaikutuksia tapahtuu maasta toiseen, niin sitten tietenkin maa, jolla on, niin ei tietenkään ole ylijäämää ilman vastaavaa alijäämää sitten jossain toisessa maassa. Ja kun ajatellaan euroalueen sisäistä kauppaa, se on hyvin merkittävä Saksalle, niin tietenkin tämä tarkoittaa sitä, että Saksan korkea ylijäämä automaattisesti tarkoittaa vaihtotaseessa merkittävää alijäämää jossain toisessa tai toisissa maissa. Ne maat, joiden alijäämä on korkea, niitä rangaistaan ja niitä vaaditaan poistamaan tämä alijäämä. Kuitenkaan ilman toisen osapuolen yhteistyötä, ylijäämään yhteistyötä, tämä voi olla hyvin vaikeaa. Eli toteaisin vain, että mm, tämä on kilpailukykyyn liittyvä asia. Jos ollaan rahaliitossa, niin tähän liittyy vaikutuksia ja velvoitteita, jotka syntyvät tästä jäsenyydestä. Ja siitä täytyy kyllä jatkaa keskustelua mielestäni. Toinen asia, tietenkin äh, säästöpolitiikka, vyön kiristäminen, tämä nousee toistuvasti esiin. Haluan äh, vakuuttaa kaikille äh, täällä, että mm, jos on eri kantaa, minulla on ehkä eri kanta kuin enemmistöllä liittyen vyön kiristämiseen. Sitä ei ole edes mainittu tässä tekstissä, se on vanha kauraa. Me olemme mietintöluonnoksessa itse asiassa vedonneet jäsenvaltioihin, jotta ne käyttäisivät vastasyklisesti finanssipolitiikkaa stimuloidakseen taloutta, talouksiaan, mutta tietenkin vain niissä tapauksissa, joissa on riittävää finanssipoliittista liikkumavaraa. Eli kyllä säästötoimet laitetaan väärinkehyksiin. Ei kukaan tykkää vyön kiristämisestä, mutta kun se on ollut välttämätöntä tietyissä tapauksissa, erityisesti niissä maissa, joiden pääsy rahoitusmarkkinoille on estetty tai estynyt. Tässä ei ole ollut mitään muuta vaihtoehtoa, mutta ei tämä ollut mikään suosikkiresepti. Mutta jos maassa X on mahdollisuus lisätä kulutusta, mutta me käskemme vähentämään kulutusta ja tietenkin sitten on laman vaara – niin tietenkin kaikki julkisen talouden leikkaukset ovat lama. Mutta silloin tilanne oli toisenlainen. Niissä maissa, joiden oli menojaan leikattavaa, ei ollut muuta vaihtoehtoa enää saada ää, lainaa kansainvälisiltä lainamarkkinoilta, pääomamarkkinoilta. Eli emme me tästä välttämättömyydestä ole mitään hyvettä tehneet. En kuitenkaan katso, että tämä on enää tässä mietinnössäni se keskeinen asia. Emme me nyt puhu enää siitä, että vyön kiristämistä on jatkettava edes niiden maiden kohdalla, jotka ovat syv- syvällä velkasuossa. Kyllä niiden täytyy vakauttaa talou- talouttaan, mutta samalla suojella julkisia investointeja. Sitten eh, sanoisin, että no niin, oikeastaan puheenjohtaja tässä olikin jo kaikki, mitä halusin sanoa, niin kuin totesin, en ää, eh, eh, tässä nyt ehdi ja voi kaikkiin tärkeisiin keskustelussa esiin tulleisiin asioihin puuttua, mutta olen kirjannut ylös kaikki esitetyt huomiot ja ehdotukset ja pyrin ottamaan ne parhaalla mahdollisella tavalla huomioon mietintöluonnoksessani. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti. Minä haluaisin itsekin esittää muutaman huomion tässä vaiheessa yhden itse talouspolitiikasta ja toisen menettelyistä. Se, mitä esittelijä sanoi, on tärkeää, koska me saatamme hyvinkin, vaikka meillä ei ole täysin yhteneväistä analyysiä talouspolitiikan laadusta viime vuosina, mutta joka tapauksessa – kyllä tässä jonkinlainen valtavirta konsensus on nyt kehittymässä niin parlamentissa kuin neuvostossakin siitä, mikä on oikea tapa ohjata talouspolitiikkaa ja fiskaalipolitiikkaa emussa. Tähän viitataan muun muassa siinä kohdassa, jossa puhutaan antisyklisestä politiikasta, ja muista. Toki meillä on erilaisia mielipiteitä, siis meidän mielipiteemme ovat hiukan eriäviä, mutta meillä on suurin piirtein yhteinen sävel. Nythän komissio on antanut tiedonannon, jossa peräänkuulutetaan joustavuutta, ja toisaalta komissio haluaa ylipäänsä vastata niihin ongelmiin, jotka liittyvät eurovyöhykkeen ongelmiin tai siis eurovyöhykkeeseen, niin on selvää, että me yritämme yhdessä löytää ja määrittää sellaisen ö, poliisimiksin, joka, jonka avulla voitaisiin päästä eteenpäin. Ja makrotalouden elementti on siis kaiken ytimessä. Ja sitten Toteaisin, että ne kommentit, joita on esitetty toisaalta sääntöjen noudattamisesta ja toisaalta maakohtaisista suosituksista, ja toisaalta on todettu, että suositusten täytyy olla hyviä, ei tavoitteiden vastaisia, niin nämä kommentit ovat kiinnostavia. En tiedä, ovatko Bundestagin kollegat yhtä mieltä tästä asiasta, mutta tietyt seikat, jotka ovat tehneet Saksasta kilpailukykyisen, niin ne samat elementit saattavat vielä panna kapulaa rattaaseen, kun ajatellaan näitä maakohtaisia suosituksia. No, oli miten oli. Meidänkin pitäisi myönteisesti, antaa myönteistä inputtia, panostusta komissiolle, kun se tekee suosituksia eurovyöhykkeelle ja kun se tekee maakohtaisia suosituksia. Nämä maakohtaiset suositukset eivät ole sellaisia, joita vain sälytetään ylhäältä käsin, vaan ne ovat todellisten prosessien, demokraattisten prosessien ja keskusteluprosessien tulosta. Keskustelua käydään sekä kansallisesti että Euroopan tasolla. Ja kyllä tämän pitäisi olla omiaan äh, luomaan ikään kuin omistajuutta. Ja siksi tämä ohjausjakson prosessilla ja tällä kertomuksella tulee olemaan jatkossa erittäin tärkeä rooli. Meidän täytyy olla kunnianhimoisia, kun me yksilöimme niitä tapoja, joilla yhdessä voimme tehdä yhteistyötä niin, että voimme pönkittää koko tämän ohjauskauden demokraattista luonnetta ja sen osienkin demokraattista luonnetta. Ja meidän tulisi yhdessä yksilöidä niitä tapoja, joilla voimme sopia siitä, miten voimme antaa oman panoksemme komissiolle ja miten voimme keskustella niistä päätelmistä, joita komissio lopulta tekee. Puhuttiinpa sitten vuotuisesta kasvuselvityksestä tai muusta. Ja on tärkeää, että se mitä parlamentti sanoo, kun se keskustelee menettelyiden uudistamisesta ja valtavirtaistamisesta, meillähän on muun muassa Äh, konvergenssi, suuntaviivo, ja konvergenssi ja suuntaviivoja äh, koskeva mietintö. Niin on tärkeää, että meidän äänemme tulee kuuluviin ja toisaalta jäsenvaltiotkin saavat pelivaraa täytäntöönpanovaiheessa. No, kaikki tämä on sellaista, mistä on syytä vielä keskustella yhdessä. Ylipäänsä ohjauskauden valtavirtaistaminen on asia, josta on syytä keskustella – niin, että voimme äh, luoda tällaista demokraattista sekvenssöintiä niin, että voimme parantaa demokraattisuutta, tämän äh, ohjauskausiprosessin demokraattisuutta ja ylipäänsä sen laatua poliittisestikin. Haluan vielä kertaalleen kiittää tästä keskustelusta ja totean, että mitä enemmän voimme ottaa huomioon, Darius, sinunkin panoksesi tässä loppu loppumietinnössä, niin sen todennäköisemmin voimme vaikuttaa EUn hallinnon ja ohjauskaudon pidemmälle meneviin uudistuksiin. On oikein hyvä, että saamme suoraa palautetta tähän mietintöön. Ja vielä kertaalleen haluan kiittää tästä keskustelusta. Ja nyt me voimme lopettaa tämän esityslistan kohdan käsittelyn. We give, we make a two minutes, three minutes suspension. Keskeytetään kokous pariksi minuutiksi. Rearrangement of the seats, sorry Burkhardt, but we are more or less. Niin, joka tapauksessa olemme suurin piirtein aikataulussa. No, no. Okay, cheers. Thanks. Okay. I, I sorry, I, we need to start our next... No niin, nyt täytyy aloittaa seuraava esityslistan kohdan käsitteleminen. Sekin on tärkeä, joten pyytäisin teitä, joiden täytyy lähteä lähtemään niin, että voitte omia puheitanne jatkaa ulkopuolella. Te voitte jäädä kaikin mukavin Te olette enemmän kuin tervetulleita jäämään tänne. Voitte kuunnella meidän keskustelujamme. Meillä on tärkeä mietintö tässä kohta käsitteillä, joten en estä teitä lähtemästä, mutta toimikaa niin, että voimme jatkaa keskustelujamme. Kohdassa 14 olemme esityslistalla kyse on äh, saavutuksesta ja haasteista rahoituspalveluja koskevan EU-lainsäädännön alalla. Vaikutukset ja eteneminen kohti tehokkaampia ja toimivampia EUn puitteita rahoituspalvelujen sääntelylle ja pääomamarkkinaunionilla. Meidän valiokuntamme on käynyt strategista keskustelua rahoituspalveluista, vaikutusarvioista ja komissiokin on ilmoittanut, ehdottanut, että ähm, meidän palautteemme on tervetullutta, kun palautetta annamme esimerkiksi oma mietinnön muodossa. Ja nyt meillä on Baltsin mietintö, josta keskustelemme. Annan puheenvuoron Baltsille. Sydämestä kiitokset puheenjohtaja. Tämä, tämä mietintö luonnossa perustuu valiokuntamme pitkäaikaiseen vaatimukseen Ähm, pyytää komissiota tarkastelemaan lainsäädännön vaikutuksia paitsi ex ante myös ex post. Äh, viime vuosina rahoitusmarkkinalainsäädäntö on äh, ollut käsitteillä kovan aikataulupaineen alaisena ja olemme tässä nyt keränneet kovasti kokemuksia ja poliittisen ryhmäni mielestä nyt olisi ajat, mm, aika tarkastella tehtyjä mm, uudistuksia, varsinkin kun nyt on tulossa taas uusia uudistuksia. Ja näin ollen tällainen aloite voi todella nyt osua maa, maaliin. Pääomamarkkinaunionin tavoite, nimittäin investointiesteiden poistaminen vakaan kasvun tieltä, voidaan saavuttaa paremmin, jos me kaikki tarkastelemme kaikkia rahoitusmarkkinoiden aloja. Me tiedämme sääntelystä, markkinaosallistujat eri aloilta kohtaavat sääntelyn eri tavoin ja kaikkia ei voi tietenkään äh, mitata samalla mittatikulla. Liiketoimintamallit ovat erilaisia, yritysten koot ovat erilaisia ja me tiedämme, että lainsäädäntömme sisältö ja johdonmukaisuus äh, vaativat äh, parannuksia erityisesti alojen rajat ylittäen. Tätä on valiokuntamme vaatinut. Ähm, Ähm, eh, tässä vaaditaan yksittäisten asetusten tai direktiivien eh, uudelleenarviointia. Meidän mielestämme tulisi uudelleen tarkastella kaikkia rahoitusmarkkinoiden osia yhtä lailla. Tällä hetkellä puhutaan hyvin paljon PK-yritysten rahoittamisesta Euroopassa, ja tätä keskustelua käydään mielestäni eh, aivan oikein. Sitä tuleekin käydä rahoituksen puute on kaikkien ajatuksissa, mutta mistä se johtuu ja mitä sillä voidaan tehdä? Pääoma mm, markkinapohjaisten ratkaisujen parempi aikaansaaminen olisi ensimmäinen askel oikeaan suuntaan, mutta se ei ole menestyksekästä, jos samalla ei oteta kaikkia eri rahoituskanavia huomioon. Kokonaisvaltainen lähestymistapa on tässäkin asiassa mielestäni aivan välttämätön. Tämän lisäksi meidän tulisi katsoa, miten hyvin sääntömme mm, toimivat kuluttajien ja yritysten tarpeiden mukaisesti. Edelleen esteet ovat hyvin korkeita. Sisämarkkinoilla rahoitus tai sisä, rahoitusmarkkinoiden sisällä Rahoituslaitosten sisämarkkinat ovat edistyneet, kuluttajien eivät tässä asiassa niinkään. Siksi pyytäisin, että asiaa tarkastellaan eurooppalaisesta perspektiivistä ja katsotaan lautasen reunan ulkopuolellekin, koska eurooppalaiset rahoituslaitokset ovat, toimivat kansainvälisen kilpailun puitteissa, joten myös kansainväliset määräykset ja vaatimukset tulevat esiin. Kun ajatellaan eh, meidän maailmanlaajuista kilpailukykyämme, niin se ei tässä saa missään nimessä unohtua. Rahoitusmarkkinakomissaari on julkisuudessakin jo todennut suhtautuvansa myönteisesti kattavaan arviointiin kerätyn tiedon ja kokemuksen pohjalta. Ja tämä tietenkin sopii hyvin komission paremman sääntelyn agendaan. Kuitenkin samalla täytyy ottaa huomioon rahoitusmarkkinalainsäädännön erityispiirteet. Aivan varmasti järjestelmämme, sääntelyjärjestelmämme ja valvontajärjestelmämme ovat hyvin monitahoisia ja tämä monimutkaistaa asioita entisestään. Tämä on lisähaaste ja näin lainsäätäjän tulisikin tarkastella suhteellisuuden kunnioittamista sekä eri toimien ja määräysten johdonmukaisuutta. Tähän liittyy tietenkin myös aikataulukysymys ja lainsäädäntöprosessien toimivuus. Komissio ja eurooppalaiset valvontaviranomaiset on sitouduttu sidottava entistä paremmin läpinäkyvyyden vaatimuksiin ja mielestäni tällä valiokunnalla on tässä merkittävä oikeus. On tärkeää muistuttaa, että ei tämä ole mikään stop-merkki käynnissä olevalle lainsäädäntötyölle. Tällä hetkellä hän erityisesti rekoitujen säädösten ja teknisten standardien alalla vielä tietyt lainsäädäntöhankkeet ovat kesken ja haluaisinkin komissiolta ensi vuoden loppuun mennessä vaikutusarvion sitovan sellaisen. Viime vuosina olemme varmasti onnistuneet menestyksekkäästi vahvistamaan rahoitusmarkkinoiden turvallisuutta ja luomaan uudelleen rahoitusmarkkinavakauden. Ja tämä on menestys ja tämän menestyksen pohjalle haluaisin perustaa tämän mietintöni, jotta voimme tulevaisuudessa toimia entistä tehokkaammin ja paremmin. Haluan kiittää lämpimästi sihteeristöä tuesta tämän mietintöluonnoksen valmistelutyössä. Ja nyt odotan kovasti keskustelua ja tietenkin jatkoyhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Sydämet kiitokset. Thank you. Kiitos. Kiitos esittelijälle. Nyt annan puheenvuoron SJD-varjoesittelijälle Tangille viisi minuuttia. Okei. Okay. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle kiinnostavasta mietinnöstä, joka osattaa rahoitussektorin läpikohtaista ymmärrystä ja melkomoista tuntemusta lainsäädännöstä, erityisesti tässä talossa. Se on hyvä asia, kun meillä on ollut säätelyä aika tiuhankin tahtiin, on hyvä tehdä tilannekatsaus. Ja täytyy katsoa eteenpäin, missä rahoitusalan säätelyä voidaan parantaa. Me tätä mietimme, emme ole ainoat, jotka niin teemme. Mutta sanoisin, että sääntelyn ydin on myös kiinni rahoitussektorin rahoituksesta. On vaikea sanoa, että sääntely sinänsä on hyvä tai huonoa. Se on kiinni siitä, miten rahoitussektori toimii tai ei. SD haluaisi nähdä, että rahoitussektori palvelee reaalitaloutta. Se on kaikkien eduissa. Mutta rahoitussektoria on laista katsoen vaikea vaikea katsoa kaikkien edussa toimivaksi tällä hetkellä. Näemme merkittäviä eriarvoisuutta yritysten kesken. Pelikenttä ei ole pk-yritykselle ja monikansalliselle yritykselle tasainen. Eriarvoista pankkien kesken. Tälläkin puhutaan sitä paljon. Isoja ja pienten pankkien kesken. Eri maiden pankkien kesken. Kuin myös eroa pääomasuhteen riskipääomaa, lainat, pääoma, osakkeet. Tämä on tärkeää, koska yritätkö te aivan pärjää tällaisten shokien kanssa, koska ne ovat kovasti lainarahoituksesta riippuvaisia, eikä niiden pääomitus ole riittänyt. Joten ratkaisuvaiheessa täytyy olla ongelman arvio jos Euroopan rahoitusmarkkinoita laista katsoen pankista pääomamarkkinoihin. Totea, miten pirstoutunut se on. Tästä tilannekatsauksesta täytyy luoda esteslista. Tätä on aikaisemminkin tehty. Keskustelu alkoi ennen kesää. Täytyy keskustella kesän jälkeen, jos saamme esteslistaa jossa pyrimme poistamaan näitä, tätä epätasa-arvoisuutta, joka auttaa rahoitussektoria auttamaan kaikkia sen parasti kansalaisille ja yrityksille. Tässä on kiinnostavia lupaavia vaihtoehtoja. PK-yrityksiin pitää kirjoittaa, kiinnittää erityistä huomiota. Mahdollisuus vakiomuotoisesta informaatiosta saada jonkinlainen tulostaulukko, joka helpottaisi luoton saantia. Mutta pankkiunionin loppuvienti ja talletusvakuudet ovat kiinnostavaa asia. Pankkiunioni ei ole vielä loppuun viety. Ja pankkiunioni voi poistaa epätasarvoisuutta, Voimme ottaa askeleen eteenpäin, emme edes yhtä, vaan kaksikin loikata eteenpäin. Ja sitten pankit voivat myöskin arvopuolistumisen kanssa lisätä vähän, vähän elvyttää alaa, mutta ei pidä kuitenkaan unohtaa viime vuosien läksyjä. Täytyy myös mitata tällaista datavarastoa, joka tarjotaan säätelyviranomaisille meille mahdollisuuden tarkastella projektosektoria ja sen reaalitaloudelle aiheuttamia riskejä. Ja lopetan, aika alkaa loppua. Ja tässä vaihtoehtoja, jota on täällä aikaisemminkin pohdittu, ja komissiossa arvopapereiden suhteen on vielä paljon parannettavaa. Esimerkiksi arvopareita verotus oli niin monimutkaista, sen lainsäädännön uudistaminen oli niin monimutkaista, että se on sietämätöntä. Meidän pitäisi edetä helpommin eteenpäin. Kiitos. Burr. Swinberg. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin vilpittömästi kiittää esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Siinä keskitytään nimenomaan niihin alueisiin, joihin meidän täytyy kiinnittää huomiota, jotta voimme hienosäätää jo olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ja minä itse muutosehdotuksessani aion ehkä yllättäen keskittyä emmereihin. Aion esittää siitä muutosehdotuksen ja sitten olisi muutamia laajempiakin asiakokonaisuuksia, joihin haluaisin kiinnittää, kiinnittää huomiota esittelijä jo totesi, että hän haluaa säilyttää pk-yrityksille oikeasuhteisuuden. E-palvelut edellyttävät myös huomiota ja kolmansiin maihin liittyvät käytänteet myös. Emirin osalta muun mm. muassa raportointistandardit edellyttävät lisätyötä. Vuonna 2010 juuri tähän kohtaan liittyy vähiten kiistanalaisuutta ja muutosehdotuksiakin oli vähiten, mutta käytäntö on osoittanut toi, tilanteen toisenlaiseksi. Aivan kuten eilen jo todettiin, niin Emirissä on 8-9 erilaista raportointia raportointikenttää toisin kuin MIFIDissä, ja ne eivät välttämättä mallaa yksin johdannaisraportoinnin vaatimusten kanssa. Kun ajatellaan näitä kaupparekistereitä, niin olisi hyvä, jos nähtäisiin globaalisti, mitkä ovat yhteydet eri rahoitussijoittajien kesken. Jos tieto on liian mutkikasta, niin se ei perusta, se ei täytä tarkoitustaan perustarkoitustaan. Ja kun kuuntelin Luxemburgin rahoitusvaltiovarainministerien niin kommentteja äm, viime viikolla, niin näyttää siltä, että luomme järkyttävän suuren tietohautausmaan. Totta kai meidän täytyy voida yksilöidä kauppaa käyvät tahot kun kauppaa käydään globaalisti, mutta tällainen voi toimia ainoastaan, jos teemme yhteistyötä yhdenmukaisesti niin, että emme luo liian mutkikkaita tilanteita. Jos luomme liian suuria tietopankkeja, niin ehkä privaattisektorin täytyy tarttua tulla hätiin. Meidän täytyy myös yksinkertaista ei-finanssiosapuolten, vastapuolten roolia Tällä hetkellähän tulkinnoissa on eroavaisuuksia, mikä ei todellakaan auta liiketoimintaa, bisneksiä eikä myöskään valvojia EU:ssa. Ja mietinnössä tähän jo kiinnitetään huomiota ja viitataan myös muihin sääntelyalueihin. unionissa täytyy ajatella paitsi suuria hankkeita, kuten arvopaperistamista, myös pieniä, ähm, pienempiä elementtejä, kuten op- optiot ja niin edespäin, niin että ähm, tämä, että, me, että me täyttäisimme muun muassa pk-yritysten erilaiset tarpeet. Me puhumme aika paljon näistä asioista, mutta käytännön esimerkkejä on aika vähän siitä, että parlamentti todella ö, valvoisi lainsäädännön ö, toteuttamista. PK-yritysten ei tarvitse olla mitään porsaanreikiä, jos niitäkin valvotaan riittävästi. Ja me aiemmin emme halunneet sallia porsanreikiä, mutta se on ehkä saattanut johtaa liian tiukkiin sääntöihin. Mitä tulee sitten valvontaviranomaisten toimintaan, niin pari seikkaa. Ensinnäkin olen huolissani siitä, että komissiolla on ollut aivan erilainen lähestymistapa, kun se on toisen tason sääntöjä laatinut. Ja on myös ollut hankalaa, miten, on ollut hankalaa myös kommunikaatio parlamentin kanssa esimerkiksi MIFin asioissa kun ajatellaan muun muassa perussopimuksen artikloja 2.19, artikla 2.19, niin kyllä komission tulisi antaa parlamentille paljon enemmän tietoa. MIFIDistä me saimme paljon delegoituja säännöksiä niistä. Ne keskusteltiin jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa ja asiat kehittyivät asteittain. Nyt meillä on ollut ainakin kaksi draftauskierrosta, mutta kun, mutta esimerkiksi Esman osalta emme saaneet minkälaisia luonnoksia ennen delegoituja säännöksiä. Eli saattaa tulla, että meille tulee ikäviä yllätyksiä, kun tekstit lopulta päätyvät meidän eteemme. Niin ESMA on, perustu, e, ESMA on vastannut meidän kysymyksiimme siltä pohjalta, mikä heidän mielestään meitä saattaa kiinnostaa. Ei se ole, siitä ole ollut apua ja viivästykset eivät, todellakaan, viivästykset eivät ole todellakaan hyväksi mainemme ja uskottavuutemme eh, kannalta, siis koko EU-sta puhun nyt. Ja toinen eh, pointtini liittyy näihin valvontaviranomaisiin niin ikään. Eh, puhun yhtenäisestä sääntökirjasta ja siitä, kuinka sitä kehitetään. Miten tämä vertaisarviointimekanismi voi olla hyödyksi? Ja puheenjohtaja keskeyttää. Seuraava puhuja. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Pidän myöskin mietintöä tervetulleena. Se on kattavaa, tasapainoinen ja olen iloinen, että tässä keskustellaan pk-yrityksiin myöskin. Ja painottaa se, että kaikki kaasautuvat vaikutusarvioinnit, niiden pitää arvioida esimerkiksi pk-yritysten rahoitusten saatavuutta. se mainitaan kilpailukykyisen rahoituspalvelusektorin merkitystä EU-ssa. Ja tämä on erityisen tärkeää, että ajatellaan Aasian kehittyvät markkinat. Rahoituspalvelulainsäädännön virtaviistaminen. siirrytään kohti päivämarkkinaunionia on ratkaisevaa, jotta unioni pysyy rahoituspalvelumarkkinoiden kärjessä. Olen iloinen, että kohdissa 24-25 viitataan vastaavuuden periaatteeseen, joka on, että kolmansen maiden vastaavuuspäätösten pitäisi olla johdonmukaisia. Vastauksena kirjeeseen, jotka alle kollegia minä lähettivät komission sen hiilille, komission sen painotti yhteisten kriteerien kehittämisongelmaa liittyen sääntelyn vastaavuuteen sillä jokaisella viittauksella lainsäädännössä on oma erityistarkoituksensa. Meidän kuitenkin pitäisi miettiä vastaavuuden myöntämiseen tarkoitettujen kehikkojen toimivuutta. Tämä meidän kautta toivon, että komissio tekisi niin. Odotan yhteistyötä esittelijän ja varjostelijan kanssa lähiviikkoina. Ja odotan mietinnön hyväksymistä. Fabio De Masi. Kiitoksia Fabio De Masi. Äh, Kiitos ensinnäkin äh, esittelijä Burkhard Paltsille tästä ensimmäisestä luonnoksesta. Pyydän anteeksi. En ehdi jäämään koko keskustelun ajaksi tänne olen äh, ikään kuin tällainen yhden miehen poliittinen ryhmä tänään. Joudun edustamaan ryhmääni joka siellä ja täällä. Halusin todeta, että että mm, jotkut ehdotukset hyväksymme, esimerkiksi se, että tarkastellaan kattavasti nykyistä rahoitusmarkkinasäännöstöä, mutta mielestämme myös tulee tarkastella sen aukkoja ja puutteita, eikä niinkään lähestyä asiaa tarkastelemalla sitä, mikä voitaisiin perua tai mistä voitaisiin päästä eroon. Pitää tarkastella myös sitä, mitä tarvitaan lisää. Täällä on päällekkäisyyttä, monimutkaisuutta rahoitusmarkkinasääntelyssämme. Ja perustavanlaatuinen ongelma uskoaksemme on äh, pikemminkin se, että rahoitusmarkkinasta on tullut nyt niin kovin monimutkaiset sääntelyllä. Tätä monimutkaisuutta voitaisiin pyrkiä äh, valjastamaan. Ja kun ajatellaan rahoitusvakautta, niin sitä tulisi mielestämme tässä priorisoida. Ja näemme tässä valtavia riskejä, kun puhutaan paremmasta sääntelystä, niin katsotaan, että miten lait täytetään. No kyllähän virkamiehet tätä voivat laskea, mutta pitää ajatella myös kustannuksia, jotka syntyvät, jos rahoitusmarkkinavakautta ei saada toteutumaan. Ei voi olla niin, että sanotaan, että kaikki, mikä aiheuttaa byrokratiakustannuksia, on kiellettyä jatkossa. Ei se niinkään voi olla. Tämän lisäksi katsomme, että on tärkeää ottaa huomioon, että tähän asti ne rahoitusmarkkina sääntely on äh, suuntautunut mikroalalle, yksittäiset äh, ja pankkien taseet äh, ja mitä tulee makrotason sääntelyyn, tässä ei olla ollenkaan vielä kyllin pitkällä esimerkiksi systeemisten riskien suhteen tai ajatellen koko pääomamarkkinaunionia. Minun kantani on tiedossanne. Minä olen hyvin epäileväinen äh, pääoma markkinarahoitus on täydentävä väline. Euroopassahan meillä on pankkikeskeinen järjestelmä perinteisesti ja uskon, että äh, se on turvallisempi ja myös suhdanteista riippumattomampi järjestelmä nykyongelmat eivät niinkään liity rahoituksen puutteeseen. Tästä Financial Timesissa muun muassa Siemens kertoi, että ongelma ei niinkään ole rahoitus, rahoitusvälineet, vaan riittämätön liikevaihto. Joten paras väline varmasti investointivalmiuden vahvistamiseksi on kysynnän vakauttaminen. Lisäksi uskomme, että tämä käsite, joka aina nousee esiin, kilpailukyky, kilpailukyky, EUn rahoitusalan kilpailukyky. Sen suhteen täytyy olla varovainen, jos äh, kilpailukyvyllä tarkoitetaan äh, suurempaa kasvua, niin ei se voi olla tavoite sinänsä, äh, vaan katsomme, että erityisesti yritysrahoitusten alalla hajautettu pankkijärjestelmä on huomattavasti turvallisempi ja parempi. Esimerkiksi Saksassa säästökassat ovat kriisistä selviytyneet huomattavan hyvin. Ja yksi asia on minut vakuuttanut Burkhardtkin tähän viittaa. Meidän täytyy tehdä ero täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten välillä, emmekä saa päästää lainsäädäntövaltaa käsistämme. Tätä painokkaasti tuemme. Thank you, Sven Kiitoksia. Seuraava, seuraavaksi Sven Giegold. Kiitos puheenjohtaja. Äh, sydämelliset kiitokset Burkhard Paltsille hänen mietintöluonnoksestaan. Tietyiltä osin, joiltain osin olemme täysin samaa mieltä. Ensinnäkin äh, suhteellisuus, äh, tarkastus, eri laki osien suhteen, lainsäädännön osien suhteen rahoitusmarkkinasääntelyssä on ollut tällaisia epätoivottuja sivuvaikutuksia, eli se, että tällaiset pienet ovat kärsineet liiallisesta sääntelystä, ja tässä on ikään kuin nyt sitten tapahtunut rahoitusalan puhdistus, joka ei varmastikaan ollut toivottu. Eli täytyy katsoa, että onko lainsäädännössämme kylliksi ankkuripaikkoja suhteellisuudelle. Myös relationship banking on erittäin tärkeä kysymys. Ja kun ajatellaan demokraattisia me Kei Swinburne muun muassa tähän viittasi, niin äh, luonnollisesti tässä asiat ovat kyllä osittain äh, ihan lähteneet lapasesta ja meidän täytyy olla tarkkana. Äh, tässä on koko joukko eri ulottuvuuksia, jotka on otettava huomioon ja tässä olen painokkaasti Demari kollegan kanssa samaa mieltä. Niin, se, että onko rahoitusjärjestelmä tänään enemmän äh, reaalitalouden palveluksessa kuin aiemmin? Ja olemmeko äh, saaneet aikaan äh, sen, että taloudellinen hyöty mm, menee pikemminkin investoijien taskuun, sijoittajien taskuun. Ja tässä meillä on edelleen tällainen barokki finanssijärjestelmä, joka on hyvin kallis. Ja tämä tapahtuu sitten sijoittajien ja reaalitalouden kustannuksella. Ja me haluamme tietenkin rahoitusjärjestelmän, joka on reaalitalouden palveluksessa. Ja kun väestömme ikääntyy, tätä tarvitaan entistäkin kipeämmin. Ei meillä ole varaa sellaiseen rahoitusjärjestelmään, joka keskittyy omaisuuden hallintaan ja vie, vaatii siitä suuria kustannuksia ja, tai eläkkeiden hallintaan ja vaatii siitä suuria maksuja. Tilanne on niin kovin monimutkainen. Meillä on jo niin suuri joukko sääntelyä, että harva tietää kuinka paljon. Ja nyt meidän täytyy miettiä, että miten saisimme tämän paremmin järjesteltyä. Meillä pitäisi varmaankin olla tällainen vastaava kuin kuluttajansuojalainsäädännössä, niin ihan tällainen kokoelma teos rahoitusmarkkina-alan sääntelystä ja lainsäädännöstä. Sitten meillä on varjopankkitoiminta, on toimijoita, joiden riskiprofiilit ovat ihan samankaltaisia, mutta joiden jotka alistuvat eri sääntelyyn, joihin kohdistuva sääntely on erilaista, ja onko tämä perusteltua. Sitten esimerkiksi G20 tasolla toteutetut toimet ja FSBn taholla toteutetut toimet. Samalla täytyy muistaa Sisämarkkinat äh, sääntelyalalla on edistytty, mutta pääomamarkkinoiden todellinen sääntely on tässä pienempää kuin aiemmin. Ja lainsäädännössä meillä on niin paljon poikkeuksia, jotkut ehkä ihan perusteltuja, toiset eivät. Ja äh, keskuspankkikin on tämän ongelman nostanut esiin ja meidän tulee sitä kyllä käsitellä, jotta yhteiset pääomamarkkinat äh, ja yhteinen raha toimivat paremmin yhdessä. Sitten joillain aloilla meillä on edelleen hyvin paljon markkinakeskittymistä, meillä on luottoluokituslaitoksia, olemme pyrkineet niitä sääntelemään, olemme yrittäneet esimerkiksi näitä suuria keskittymiä ja niihin liittyvää määrävää markkina-asemaa suitsia, Olemme onnistuneet, minun tietojeni mukaan emme. Me haluamme aitoa kilpailua ja erilaisia toimijoita. Niin meidän täytyisi katsoa niitä markkinasegmenttejä, joissa emme ole edenneet. Ja sitten meille tietenkin hyvin kattava asia, kestävät investoinnit, haluamme tukea kestäviä investointeja, rahoitusmarkkinoidenkin on oltava ekologisia ja sosiaalisia, ja pääomat tulee valjastaa tulevaisuuden käyttöön kestävällä tavalla Mm, tähänkin meidän tulee markkinoita kannustaa. Iloitsen yhteistyöstä, kiitos. Thank you. Uh... Kiitoksia. Steven Wolf on seuraava. Sorry, Mr. Chairman. Anteeksi, puheenjohtaja, kiitos. Tässä vihreässä kirjassa pääomamarkkinoiden luominen komission prioriteetti, Euroopan prioriteetti ole prioriteetti ollut luoda työpaikkoja. Yksi mahdollistaa investoinnit EUn yrityksiin ja infrastruktuuriin. Ei voisi olla enemmän samaa mieltä. Ratkaisu on vahvistaa investointeja luomalla pääomamarkkinaunioni Me voimme parantaa pääomaa. Tässä toisessa asiakirjassa todetaan, että esteet integroitujen pääomamarkkinoiden luomiselle Tarvitaan muun muassa kehittämättömät ja fragmentoidut markkinat, markkinoiden kysyntäpuolella esteitä, erityisesti rahoituksen pääsyyn ongelmia pk-yrityksille, tarvitaan eli äh, säästövirran muuttaminen pääomamarkkinoiden välineeksi ja sitten markkinoita vääristävät säätelijöiden ongelmat, jotka estävät pitkän aikavälin investointeja. Ja lopuksi toteaa, että on järkevää luoda pääomamarkkinaunionit, koska Yhdysvalloissa pk-yritykset saavat viisi kertaa niin paljon rahoitusta kuin EU-ssa. No, mietinnön luettuani. Niin haluamme pohtia alkukommentteja. että tässä oli joku helppo johdanto rahoitusmarkkinoihin, investointimarkkinoihin. Ehkä se nyt oli välttämätöntä todeta näitä asioita, mutta nämä tekniset seikat ovat erittäin huolestuttavia ja olen huolestunut tästä lähestymistavasta vertailu Yhdysvaltoihin virheellinen idea on e kopioida. EU koostuu monista loistavista maista, jossa on loistavia ihmisiä, mutta Yhdysvalta on yksi maa. Yksi kansallinen identiteetti, yhdet säännöt, jotka pätevät kautta rintamaan. Jos niitä soveltaa, täytyy olla rehellinen, että silloin haluaa, että luodaan Eurooppaan Yhdysvallat. Sen pohjimman näkökulmasta kysymys, jota näissä asiakirjoissa ei käsitellä. Toisekseen, nämä ratkaisut eivät aina auta pk-yrityksiä niin kuin olettaisi. PK-yritykset voivat kääntyä pankkisektorin puoleen niin saada paljon. Mutta sultaan se pankkisektori ei välttämättä investoi eu yritykseen Ei siksi, että yrityksen ei kannattaisi investoida, koska Euroopan riskejä vaikeampi investoida ja pitkän aikavälin horisontit ovat vaikeammat. Ja näitä ratkaisuja ei voi, ongelmia ei voi ratkaista unionin kannalta. Vaan ratkaisu, että tässä nyt vasta luotaillaan, luovat ongelmia. Sitä olisin Saksan säästöpankkiliiton puheenjohtaja, joka toteaa, että perinteisen pankkirahoituksen lähteet katoavat, jos tähän ryhdytään, mutta että pk-yritykset eivät onnistu luomaan mitään kasvua täällä, koska yritys, joka on ainakin arvon alle 10 miljoonan, ei niin kannata investoida monenkaan institutionaalisen investoijan, että ei kannata investoida 25 miljoonaa on kynnys, joka kiinnostaa niitä. Tämä idea, että meillä olisi päivän markkinat pk-yrityksille katoaa, ja tässä katsotaan sitten paljon isompia investointeja, joihin pitäisi löytää rahoitusta. Tämä komission henkilöstön työasiakirja, jossa puhutaan sitten kotitalouksien investoin päivämarkkinoille investoinnin esteitä. Se on vähän huolestuttavaa. Tässä jotenkin halutaan kannustaa kotitalouksia olemme panematta rahoja pankkiin, jotka ovat aika varmoja paikkoja Kyprosta lukuun ottamatta, vaan sijoittamaan sitten asioihin, joita ei ole arvopaperistämiseen, eikä arvopaperistaminen on ollut sitä, minkä vuoksi ihmiset menettävät paljon rahaa kriisin aikana. Ja sitten pääoman kustannukset, säätely oli haittaavat sitten sijoittajia ja hedge-rahastoja. Nämä ovat tahoja, jotka luontaisesti sijoittaisivat pk-yritykseen keikoissa tavallinen kansalainen kohtaa riskejä. Ja jos näin on, sitten täytyy olla valtavasti säätely, joka suojelee niitä, joka vähentää niiden investointeja. Tässä minun kommenttini tähän asiakirjaan. Barbara. Kiitoksia, Barbara Kappel. Thank you. Kiitos, puheenjohtaja. Äh, tämän äh, neljä rivisen äh, mietinnön otsikon takana piileskelee kyllä äärimmäisen tärkeä asia rahoitusalalle Euroopassa, nimittäin todella se, mitä lainsäädäntöaloitteita on käynnissä ja miten, mit, mitä lainsäädäntöä on jo tehty ja miten sitä valvotaan ex ante ja ex post. Kiitän herra Batsia on hienoa, että EPPn koordinaattori tekee esittelijänä tämän mietinnön. Tämä on erittäin tärkeä mietintö ja erittäin laaja mietintö. Kun puhutaan paremmasta sääntelystä, joka on tärkeä aihe koko Euroopan unionille ja josta on vastuussa komission varapuheenjohtaja, niin tässä mietintöluonnoksessa esittelijä pyrkii myös tähän parempaan sääntelyyn mm, hyvin konkreettisella tavalla. Vuotuinen tarkastelu johdonmukaisen suhteen ja erityisesti suhteellisuuden suhteen PK-yritysten osalta erityisesti, kun sääntelystä puhutaan, ja sitten vaikutusten määrällinen ja laadullinen tarkastelu. Tämä on hyvin tärkeää ja myös tämä aika kysymys on tärkeä se, että komissio ensi vuoden loppuun mennessä ähm, tulee esittämään vaikutusanalyysin. Kaikki rahoitusmarkkinasektorit tullaan tarkastelemaan. Se on tärkeää. Kyseessähän on ala, joka on erittäin monimutkainen, monimuotoinen. Ja kun ajatellaan koko rahoitusmarkkinakoko, kokonaisuutta, niin sen tarkastelu on äärimmäisen tärkeää juuri siitä syystä, että mm, erityisesti PK-yrityksiin kohdistuva taakka on suuri. Ja esimerkiksi Yhdysvalloissa PK-yritykset saavat rahoitusta viisinkertaisen määrän Eurooppaan verrattuna. Eurooppalaiset PK-yritykset ovat saaneet 90 miljardia enemmän, olisivat saaneet 90 miljardia enemmän pääomaa, joka olisi ollut ehdottoman välttämätöntä kasvun ja työllisyyden eh, vuoksi, jos eh, tilanne olisi sama kuin Yhdysvalloissa. Joten ne kanavat, joita reaalitaloudella on, eh, tulee uudelleen arvioida. Ja on tärkeää, että tässä mietinnössä asiaa erityisesti nostetaan esiin. Tavoitteena on se, että sääntely on tehokasta, osuu maaliin. Tätä voi tietenkin vain tukea eh, yleisesti, eh, erityisesti sääntelyn alalla panostetaan rahoitusvakauteen, kuluttajan suojaan ja globaaliin kilpailukykyyn. Se on äärimmäisen tärkeä asia, niin kuin tänäänkin on kuultu. Eh, Euroopan rahoituslaitokset käyvät kovaa kansainvälistä kilpailua ja niiden on selviydyttävä tässä kansainvälisessä kilpailuympäristössä. Tämä täytyy muistaa yhdessä rahoitusvakauden ja kuluttajan suojan kanssa. Olen luottavainen sen suhteen, että tämä mietintö tulee saamaan laajan enemmistön Euroopan parlamentissa. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Kolme puheenvuoropyyntöä on esitetty. Pyytäisin kollegoita puhumaan maksimissaan puolitoista minuuttia, koska ai, aikataulusuunnitelmamme on jo tavallaan mennyt myttyyn ja minulla ei ole ketään varaa puheenjohtajakaan ja pitää lähteä, joten annan puheenvuoron nyt Nina Chillille. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle. Hyvästä mietinnöstä ja laajalti ottaen toi monia johtopäätelmiä, joita esität ja tuon sitä, mitä kollega Paul Tsang sanoi. Vaaditaan johdonmukaista, johdonmukaisuutta rahoituslainsäädännön eri haarojen kesken. Minun huolenaiheeni on se vaikutelma, joka maailmalla on syntynyt. Meillä on ollut joka tapaamisia rahoitussektorin ihmisten kanssa, jotka ajattelevat, että meidän harjoituksemme tämä arviointi on, merkitsee lainsäädännön tyhmentämistä. Toivon, että jota pyrimme hienosäätöön emmekä säätelyn purkamiseen. Tämä täytyy olla viestimme. Meillä on vähän varauksia tämän vuosittaisen tarkistuksen suhteen. Kuinka käytännöllistä tämä on? Se on kiinnostava idea. ensin asia, jonka kanssa olen samaa mieltä, on, että me tarvitsemme hyväksytön lainsäädännön täyttä täytäntöönpanoa. Ja meidän täytyy päästä eroon tästä saavutettujen etujen suojelemisesta. Koska se ehkäisee meitä pääomamarkkinoiden täyttä toimivuutta. I can't let be too. Kiitoksia. Ensinnäkin kommentti Wolfille. Joo, jos Corbett ero, valitaan Britannian pääministeriksi ja Britannia jää EUn ulkopuolelle, niin enpä tiedä miten silloin käy. No haluan nyt kuitenkin onnitella esittelijää erinomaisesta mietinnöstä. Hänen mietintönsä antaa aika hyvän pohjan keskusteluille siitä, missä nyt mennään. Ja mielestäni olisi hyvä, jos voisimme myös analysoida makrotaloudellista ulottuvuutta. Olemmeko me käsitelleet rahoitusmarkkinoita niin, että ne tarjoavat meille sellaisia sijoituksia, joita Euroopan unionissa tarvitaan? Meillä on paljon lainsäädäntöä, Ähm, joka tekee toiminnan hankalaksi. Olisi sitten hyvä vai, tai huono asia, että lainsäädäntö on, mutta joskus hankaluuksia on seurannut. Ja meidän tulisi olla myös kriittisiä sen suhteen, mitä olemme saavuttaneet ja tehneet. Onko tehty kaikki, mitä on voitu? Onko tehty liikaa? Onko tehty ehkä liian vähän? Kun ajatellaan finanssimarkkinoiden vakautta ja sitä, että se on riippuvainen kasvusta, niin sekin on otettava huomioon. Joissain osissa unionia pääomamarkkinat toimivat oikein hyvin. Puhuin vain viisi sekuntia liian pitkään. Se on aika vähän. Nyt täytyy pyytää anteeksi, mutta täällä oli väärin käsitys, kun laskettiin tätä viittä minuuttia. No valitettavasti olimme hiukan avokätisiä ja nyt meillä on liian vähän aikaa. Be very brief and I must say I'm very... Ihan vikkelää. Olin iloinen, että Marko oli luottavainen, että Puolani vaihtaa seuraavat vaalit tässä kuningaskonnassa. Herra ja Wolf tietävät varmaan, että päämarkkinaunioni miksi voimme syy, miksi brittiyritykset tukevat EU:n jäämistä parin näkökohtaa Mikkelään, vaikka olen paljon samaa mieltä, mitä kanssa olen kiitollinen esitelle. Mä käsittelen niitä periaatteita, joiden pitäisi päättää säätelyssä. Sitä puuttuu yksi erittäin tärkeä asia, eli seurattavuus. Sitä pitää pohtia. tämän olennaista liittyen markkinatoiminnan luottamukseen. Se myöskin pääomakohdentamiseen kannalta tärkeää. Sitä en nähnyt meitänsä tässä vaiheessa. Toiseksi ja nopeasti. Paljon on puhuttu pk-yrityksistä tänään ja säätelymuutoksista. On tärkeää muistaa keskusteluissa, että yhdistämme muihin keskusteluihin ja sijoituksia tuota investoijan yleisin kommentti, että pk-yritykset eivät ole välttämättä investointivalmiita. On ohjelma joka auttaa sinne Kosme. Ehkä voisimme yhdistää näitä eri palikoita. No, rapporteur. Kiitoksia kovasti ja nyt esittelijä. Herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender, und herzlich... Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja, sydämelliset kiitokset kaikille kollegoille esittämistänne huomioista. Olivatpa ne sitten myönteisiä taika mm, olit, vaikka olittekin olleet sitä mieltä, että tässä vielä tarvitaan lisää pohdintaa. Ähm, haluaisin äh, äh, sanoa paljonkin, mutta ajan puutteen vuoksi tässä nyt ehkä vain muutama äh, seikka, se mitä Dot sanoi läpinäkyvyydestä. Tähän voimme varmasti vielä palata. Myös tuossa hän totesin, että se on minulle hyvin tärkeä arvo sinänsä ja olen varma siitä, että voimme asiaa tältä osin vielä parantaa. Monet puhuivat PK-yrityksistä puheenvuoroissaan ja minä todella uskon, että myös tässä mietinnössä ne ansaitsevat erityishuomiomme. Pienemmät hankkeet, pienemmät aiheet täytyy ottaa huomioon ja rahoituksen saanti on PK-yrityksille, niin kuin täällä joku totesi, aivan ydinasia, johon meidän tulee huomiotamme kiinnittää. Olen samaa mieltä Paltangen kanssa siitä, että nyt on todella korkea aika tehdä päätelmiä ja jonkinnäköinen tase. Ja mm, tällainen mm, Niinan Kilkö, se oli, joka totesi, että tässä tarvitaan tiettyä hienosäätöä, eikä puhuta sääntelyn purkamisesta. Ei tämä ole mikään stop-merkki. Ei tämän mietinnön kautta mitään haluta pysäyttää. Ei, vaan halutaan katsoa, mikä mahdollisesti lainsäädännössämme, jota viime vuosina olemme valmistelleet, missä löytyy parantamisen varaa. Ja minun mielestäni on todella tärkeää delegoituihin säädöksiin ja täytäntöönpano säädöksiin puuttua. Fabio Di Maasikin tähän viittasi. Se on asia, joka ei ole mikään pikkuasia ollenkaan. Ja sitten ehkä lyhyesti liittyen sen Kiigoldin huomioihin – suhteellisuustarkastus on tärkeä. Myös sen osalta mietinnössä tulee olla tarkkana, koska tämä on hyvin monimutkainen sinun sanojasi mukaan Sven jopa liian monin kuvio. Ja asia, joka minua kiinnostaa sinä puhuit varjopankkitoiminnasta, minä puhun ehkä yleisemmin varjotaloudesta. Ja kyllä täytyy katsoa, eh, minkälaista lainsäädäntöä tähän mennessä on saatu. Minulla on kuitenkin sellainen henkilökohtainen odotus, että tämä tulee olemaan yksi vaalikautemme suurista aiheista ja todella se, miten eh, sääntelyä tulemme käsittelemään tältä osin. Sitten vielä ehkä sananen herra Wolfille. Tässä mietinnössä niiden taatusti ole puhunut siitä, että Euroopan unioni epä suorasti jotenkin muuttuisi Yhdysvaltain kaltaiseksi liittovaltioksi. Ehkäpä täällä on minua väärin ymmärretty. Ei tämä ole ollenkaan parahin Otmar tämän valiokunnan eikä tämän mietinnön asia. Tästä ovat ihan muut tässä talossa vastuussa, eikö totta? Mitä sitten tulee tähän aikatauluun? Se oli ehdotus ja olen täysin valmis äh, valiokuntakollegojen sekä varjoesittelijöiden kanssa tästä keskustelemaan. Tein kuitenkin tietoisesti tämän ehdotuksen, koska uskon, että meidän täytyy pyrkiä saamaan aikaan jotain konkreettista. Ja tämän mietinnön viestin tulisi mielestäni viime kädessä olla se, että täällä halutaan komissiolta vaikutusarvio ja se välittäisi aivan varmasti selkeän viestin komission suuntaan näin minä olen tämän ainakin ymmärtänyt, joka vastoin kuin edellisellä vaalikaudella on valmis tällaisen tutkimuksen toteuttamaan. Tässäpä tämä viitisen minuuttiahan tähän meni. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Kerron seuraavista vaiheista. Takaraja muutosehdotuksille on 24. syyskuuta Keskustelemme niistä 13. lokakuuta äänestämme valiokunnassa 910. marraskuuta. Seuraava kokous järjestetään 22. syyskuuta kello 9. Kiitoksia kovasti. Kokous päättyi.